Hyvää huomenta kollegat. Meidän kollega Edward Macmillan Scott, hänellä oli tarkoitus aloittaa tämä, avata tämä istunto, mutta koska kaupungilla on kova ruuhka Brysselissä, niin hän tulee Paul McCartneyn kanssa yhdessä käymään meidän luonamme. Eli 5 a 10 minuutin kuluttua kollegamme Edward McMillan Scott saapuu paikalle, mutta meidän pitäisi aloittaa, koska hän pyysi meitä aloittamaan ilman häntä. Hän oli oikeastaan hänen ideansa, että, että, että Paul McCartney kutsuttaisiin tänne ja myös herra Pachauri, joka on kanssamme täällä tänään. Ja aloittaisimmekin tämän kuulemistilaisuuden äh, ilmastonmuutoksesta ja elintarviketurvallisuudesta. Mielenkiintoinen aihe, nimittäin ensi viikolla maailma kokoontuu Kööpenhaminaan, koko maailma. Niinpä meidän kokouksemme on hyvin ajankohtainen ja tärkeä täällä tänään. Mitä me tarvitsemme Kööpenhaminasta, hyvät kollegat? Neuvotteluja globaalista maailmanlaajuisesta ja sitovasta sopimuksesta. Meidän pitäisi, meidän emme saa pettää odotuksia. Meidän täytyy päästä näihin tavoitteisiin. Ja me todellakin tiedämme, että aikaa meitä vastaan. Siksi meidän täytyy olla vahvoja. Eurooppa on astunut johtoon. Me olemme esittäneet pisimmälle menevän esityksen. Ja tämä lainsäädäntöpaketti sisältää toimenpiteitä päästökaupasta ja hiilen varastoinnista ja käytöstä Siinä puhutaan autoista ja lentokoneista ja taakanjaosta, joka hyväksyttiin parlamentissa neuvotossa ja jota komissio ehdotti. Tämä on merkittävä osa ja selkeä signaali muulle maailmalle, että Euroopan unioni on kantaa vastuunsa vakavasti. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmassa ilmastokonferenssissa, niin kuin muistatte, ehdottomalla enemmistöllä, ehdottomalla äänten enemmistöllä, me haluamme sanoa, että kehittyneet maat yhdessä, niiden pitäisi vähentää 25-40 prosenttia päästöjään vuoteen 2020 mennessä ja kehittyvät maat, niiden päästökasvu pitäisi saada 15-30 prosenttia alle tämän niin sanotun business as usual tason. Se on selvää. Tämä on selvää kehitysmaille, mitä se tarkoittaa. Ja Euroopan unioni näyttää osoittaa solidaarisuuttaan kehittyvälle, kehittyvää maailmaa kohtaan. Yhteinen EUn linja kehittyviä äh, maita, kohtia, kehittyviä maita kohtaan ja päästöjen vähentämiseen sen ei pitäisi olla, se pitäisi olla 30 miljoonaa euroa per vuosi vuoteen 2020 asti. Viidestä seitsemän miljardia euroa vuodessa kuten vähän siihen tyyliin, tämä on sellainen käynnistysrahoitus näihin, näihin maihin. Ja sitten, sitten joka vuosi sen jälkeen suurempi rahasumma. On kysymys luottamuksesta ja uskosta, on kysymys uskottavuudestamme ja suhteessa kehittyvään maailmaan. EU on jo käynnistänyt oman kotiläksynsä. Meidän täytyy muistaa tämäkin EU tarvitsee Kioton tavoitteita vuodelta 1997 lailla marginaalilla. Se on 9 prosenttia. Hyvät naiset ja herrat, nyt on korkea aika kansainvälisen yhteisön ryhtyä kantamaan vastuunsa ja etsimään yhteistä ratkaisua. USAn hallinto Ilman USA-hallintoa me, USA-hallinto ei voi enää kätkeytyä kongressin selän taakse. Se on hyvä, että presidentti Obama on henkilökohtaisesti sitoutunut sisäpoliittisiin toimiin Kööpenhaminan suhteen. Ja haluankin painottaa sitä, että Kiina on osoittanut sitoutumisensa ehdottamalla energiatehokkuuden vähentämistä 20 prosentilla sen viiden vuoden suunnitelmakauden aikana. Ja Brasilia, Intia, Etelä-Afrikka, niin sanotut, niin sanotut niin sanottu perusryhmä tässä ilmastonmuutosasiassa ovat esittäneet tekstin, jonka Tanska hallitus, Tanskan hallitus on esittänyt. Tässä on hyviä uutisia tämän perus jota perusryhmä on, niin sanottu perusryhmä on tukenut. Ja G7, G77 on osoittanut sitoutuneisuutensa käydä vakavia keskusteluja. Kollegat, mitä tämä merkitsee? Minä valitsen toisen tärkeän asian hyvin lyhyesti. Tarve todelliseen eurooppalaisen energiapolitiikkaan joillekin EU-ssa e energiapolitiikka merkitsee vastusta, ilmastopolitiikan vastustamista, ilmastonmuutoksen vastustamista, mutta muille siinä on kysymys energiaturvallisuudesta, energiatoimintoista varmuudesta, koska turvallisuutta tai varmuutta ei nyt tunnu olevan mutta meidän on kumpaakin. Ilman energiaturvallisuutta ja varmuutta ja kokonaisvaltaista energiapolitiikkaa emme pysty hoitamaan ilmastonmuutosta. On korkea aika meidän äh, harkita äh, yhteisen tason toimia. Me tarvitsemme uudenlaista solidaarisuutta tuotannossa ja kulutuksessa, kun energiasta puhutaan. Me tarvitsemme uusia rahoitusvälineitä, jotta voimme rakentaa energiainfrastruktuurin äh, tälle vuosisadalle. Ja ja me tarvitsemme uusia energialähteitä, äh, vähähiilisiä fossiilisia polttoaineita ja niin poispäin. Mikään jäsenvaltio ei pysty tekemään, olla, ei pysty, pysty tekemään tätä yksin, mutta kukaan ei voi jäädä tämän ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä ainoastaan kestävän, äh, kestävien eurooppalaisten investointien pohjalta pitkällä aikavälillä. Täytyy muistaa, että meidän Lissabonin sopimuksemme oli hyvin tärkeä asia. Siinä puhutaan solidaarisuudesta e, myös energiatoimituksissa ja energiapolitiikassa. Solidaarisuus tarkoittaa meidän yhteisömme e, sitä, että yhteisömme rakentaa turvallista energiaa ja varmaa energiaa ja vähäpäästöistä energiaa e, politiikkaa. Hyvät ystävät, uskon, että Eurooppa on myönteinen toimija tässä globaalissa sodassa ilmastonmuutosta vastaan. Ja niin kuin Al Gore kerran sanoi, te rauha planeetan kanssa, mutta mitä me voimme tehdä yksilöinä. Olen vakuuttunut siitä, että meille ilmastonmuutoksen vastustaminen myös antaa mahdollisuuden muuttaa meidän tapojamme taloistamme, autoihin, tehtaisiin ja jokapäiväiseen kotitalouselämään. Yksinkertaiset asiat kuten parempi energiatehokkuus, parempi eristys, puhtaammat polttoaineet, niitä kaikkea tarvitaan eh, ja eh, sitovia tavoitteita. Yksi sellainen tapa, joka täytyy myös muuttaa, on se tapa, jolla syömme. Ei, eivät kaikkia halua olla vegetaareja. Minun tyttäreni on vegetaari eh, ollut viimeiset kymmenen vuotta. Minä pahoillani olen, mutta, mutta ja kaikki voivat luopua lihasta yhden päivän ajaksi, yhden päivän ajan viikossa. Se on hyvä idea, jota Paul McCartney on vienyt eteenpäin, joka saapuu joukkoomme muutaman minuutin päästä äh, äh, vähemmän lihaa, vähemmän äh, lämpöä. Ehkä sitä ei voida tehdä tänään Euroopan parlamentissa, mutta sanoisin, että tänään meillä on yli puolet annoksista ilman äh, lihaa meidän parlamenttimme ruokalassa. En tiedä, onko se hyvä uutinen kaikille, mutta, mutta kerron vain teille tämän tiedoksi. Ja tämä lihaton maanantai voi, olla sellainen aloite, joka saa joka voi merkitä merkityksestä muutosta. Ja se vaikutus äh, ilmastoon, kun lihaa ylituotetaan, on tullut ilmiselväksi. Meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisten haasteiden hoitamiseksi, mutta me emme voi unohtaa sitä, mitä me teemme kotosalla, mitä me teemme omien tapojemme myötä. Ja, ja Beatlesilla oli hyvä biisi, Here Comes the Sun, täältä aurinko tulee. Se oli sen biisin otsikko. Toivotaanpa, että voimme edelleenkin sä, sä, säilyttää tämän tuleville vuosille. Minä uskon, että, että jää pikkuhiljaa sulaa. Meidän täytyy pitää meidän täytyy säilyttää pitkät, kylmät talvet ja sitten tulee aurinko ja meidän täytyy huolehtia, että kaikki on oikein. Kaikkea hyvää meidän planeetallemme. Kiitoksia kollegat. Kiitoksia puhemies. Hei, eh, hei, paljon kiitoksia sinulle. Edward McMillan Scott, hän ehdotti eh, puhe, teki tämän ehdotuksen puhemiestö eh, hyväksyi sen. Sinun, sinun ideasi on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti kutsuu Paul McCartneyn ja Basharin joka vastaa YKssa ilmastonmuutosasioista. Hyvä idea, oikein hyvä idea. Me, me olemme hyvin iloisia, että olet täällä paikalla. Ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Valitan sitä, että olin myöhässä omaan kuulemistilaisuuteeni. Se, mitä ajattelin sanoa näin aluksi, mutta jäin Paul McCartneyn kanssa tuonne ruuhkiin, kun tulimme lentokennalta. Halusin sanoa alussa, että ensi viikolla Kööpenhaminan huippukokous käynnistyy ja meidän aiheemme tämän päivän kuulemistilaisuudessa ei sinänsä ole tullut esille, mutta EFA on 2006 mm, raportin mukaan maailman karjan tuotanto aiheuttaa enemmän kasvihuonekaasuja 18 prosenttia kuin liikenne 13 prosenttia. Viime viikolla Britannian terveysministeriön raportin mukaan lihan syömättä jättäminen on terveellistä. Olen itsekin saanut tämän kokea, olen viime jouluna viimeksi syönyt lihaa. Tämä asia liittyy suoraan maatalouteen, kehitykseen, ympäristöön. Ja kuulemme parlamentin kollegoilta tänä aamuna tästä aiheesta. Lisäksi IPCCn puheenjohtaja Pachuri puhuu meille ja YK on edustaja De Schutter, kuten myöskin Sir Paul McCartney, joka on lihattoman maanantain aloitteen tekijä. Väestönkasvu vaatii yhä enemmän lihaa ja aiheuttaa yhä enemmän lämmönnousua planeetalla. Varapuheenjohtajana vastuussa ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksistä minäkin mietin niitä 5-7 miljoonaa ihmistä, jotka ovat Kiinan ähm, vankileireillä eivätkä koskaan saa lihaa syödäkseen. Hallitukset ensi viikolla ryhtyvät päättämään meidän puolestamme, mutta yhdessä asiassa voimme päättää itse omasta puolestamme. Voimme päättää siitä, millä tavalla voimme hidastaa äh, ilmastonmuutosta. Vähemmän lihaa on sama asia kuin vähemmän lämmön nousua. Niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, paljon kiitoksia Edward McGillan Scott, kiitoksia puhemies Jirsi Busek eh, tästä erinomaisesta puheesta, jossa esiteltiin tämän aamun kulmistilaisuus. Minun nimeni Jo Lainen, olen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja tässä parlamentissa, Euroopan parlamentissa, ja minä nyt johdan tätä paneelikeskustelua ennen sitten, kun meillä on myöhemmin kahvitauko jonka jälkeen sitten kuulemme Sopo McCartin ja äh, Jenta Pachurin puheet. Euroopan parlamentti <clears throat> on ollut äh, niin kuin tässä käyttövoimana äh, ilmastonsuojelussa. Me olemme tehneet paljon viime vuosina ilmastopaketin eteen, jota Euroopan, jonka Euroopan, josta Euroopan unioni päätti, teki päätöksen viime vuonna. Ja meillä on virallinen valtuuskunta myös Kööpenhaminassa, 15 henkeä, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä, mutta meitä tulee olemaan enemmänkin. Nimittäin ihmisten ja edustajien kiinnostus on niin suuri, että meitä tulee olemaan yli 70 henkeä 70 tämän parlamentin jäsentä, jotka tulevat olemaan Kööpenhaminassa. Me tiedämme Amerikan kongressista, että sieltä tulee 60 senaatin ja edustajahuoneen edustajaa paikalle. Meillä tulee olemaan iso rooli Kööpenhaminassa vaikkakin, vaikkakaan parlamentit eivät ole varsinaisesti neuvotteluosapuolia, koska hallitukset ovat neuvotteluosapuolia. Meidän ensimmäinen roolimme on olla sillä vahtikoirana ja seurata neuvottelijoita, komissiota ja neuvostoa niin, niin, että he pitävät kiinni meidän ehdotuksistamme ja meidän sitoumuksistamme ja meidän lupauksistamme. Ja sitten me pyrimme olemaan sellainen parempi ryhmä, joka luo myönteisen ilmaston, jotta saataisiin dynamiikkaa ja potkua lähiviikkoihin, jotta e, hallitukset tekisivät enemmän kuin mitä he ovat, ne ovat luvanneet kotikonnuilla. Me näimme tämän Balilla ja Rio de Janeirossa, että kansalaisyhteiskunta, kansalaisten edustajineen ja parlamentaarikkoinen usein ovat hyvin tärkeässä asemassa tässä yhdistyneiden kansakunnan konferenssi rupeamassa parlamentissa me hyväksymme päätöslauselman, niin kuin puhemies mainitsi, se on hyvin kattava, laaja. Meillä on oma päästökauppajärjestelmämme, meillä on hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteemme, mutta on kysymys enemmästä kuin teollisuudesta, joka on sitoutunut näihin. On, tämä koskee kaikkia ei pelkästään maantieliikennettä, mutta se koskee myös lentoliikennettä ja meriliikennettä ja merikuljetuksia, jotka lisääntyvässä määrin tuottavat kasvihuonekaasuja, päästöjä. Ja on kysymys myös maankäytöstä ja tässä me tulemmekin omaan tämän kuulemistilaisuuden aiheeseen, millä tavalla elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikkeiden tuotanto ja kasvattaminen – lisääntyvälle maailman väestölle. Mm, Näkö, olen il, mielestäni voin ilmoittaa seuraavan puhujan. Ensimmäinen puhuja on doktori Alan Dangur, joka on Lontoon terveys- ja trooppisten lääketiedeen koulun edustaja. Ja sitten yhteisen sitten Merit McGuinness ja Kritona Senis, joka on kehitysvaliokunnan jäsen ympäristövaliokunnan jäsen täällä parlamentissa. Me olemme demokratia, me olemme eh, eurooppalaisia. Meillä on myös omat käsityksemme siitä, eh, ne, jotka uskovat vahvasti, että ilmastonmuutos jo tapahtuu, emme, emmekä pysty menettämään aikaa, emmekä pysty haaskaamaan aikaa sen vastaamiseksi, mutta meillä on, on myös sellaisia, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen tapahtuneen, jotka kieltävät, että näin olisi asianlaita. Totta kai he tulevat eh, nostamaan äänensä kuuluviin ja, ja he puhuvat myös siitä, että lihatuotanto ei liity ilmastonmuutokseen. Me olemme avoin yhteiskunta, me olemme avoin parlamentti, me voimme keskustella miten vain haluamme. Ja annankin puheenvuoron tohtori Alan Dangurille. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ja kiitoksia kovasti kutsusta saada tulla tänne paikan päälle tänään. Me tarvitsemme elintarvikkeita pysyäksemme hengissä, mutta miten paljon ruokaa tarvitsemme ja minkälaista ruokaa? Minkälaiselta pitäisi ruokavaliomme näyttää? Tähän mennessä kysymys on ollut minun kaltaisten ihmisten kysymys, koska olen julkisessa virassa tällä puolella, mutta myös politiikan tekijöille, jotka tarjoavat suuntaviivoja kuluttajille siitä, mitä elintarvikkeita tarvitaan, jotta edistetään terveyttä. Ruokavalion ja sairauksien välinen yhteys osoittaa, että kansanterveystyön tulee olla kaikkein tärkeimmällä sijalla silloin, kun määritellään kansainvälisiä ja kansallisia ruokavalion suuntaviivoja. Mutta on selvää, että tutkimus turvallisista ruokavalioista ja terveellisistä ruokavalioista täytyy ottaa käsittelyyn yhä laajemmin. Aivan liian pitkään on eroteltu teoreettinen puoli ja hallituksen toimet, joka on johtanut siihen, että tutkimus on eriytynyt politiikasta. Ilmastonmuutos, joka on tulossa, muuttaa nyt koko tätäkin tilannetta. Meillä täytyy olla strategioita, jotka varmistavat sen, että kansalaiset voivat saada käyttöönsä tietoa terveellisestä ruokavaliosta ja kestävästä sellaisesta. Maatalousala aiheuttaa 10-12 prosenttia kaikista maapallon kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäpäästöjä, jotka ovat merkittäviä, seuraa myös maankäytön muutosta, kuten esimerkiksi siitä, että metsien määrä vähenee. Päästöt tältä alalta lisääntyvät vielä puolella. Se merkitsee sitä, että meillä on noin 50 prosenttia enemmän kasvunpäästöjä tältä toimialalta vuoteen 2030 mennessä. Mutta eipä tässä paljon voi tehdä, mehän tarvitsemme ruokaa, eikö? Ja maataloussektori ja sen viljelijät tarvitsevat, tarjoavat meille tämän ruoan. No nyt täytyy esittää uudelleen nämä pohjalla olevat kysymykset. Kuinka paljon ruokaa tarvitsemme ja minkälaista ruokaa pitäisi tuottaa ja syödä, jos suhtaudutaan vakavasti ilmastonmuutoksen estämiseen? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka yhdistävät maatalouden, elintarvikkeet ja terveyden ilmaston lämpenemiseen. Tämän vuoden alussa kansainvälisten tiedemiesten miesten ryhmä, jota koordinoi Lontoon terveys- ja trooppisten sairauksien koulu, ryhtyi määrittelemään näitä strategioita. Me olemme pyrkineet luomaan strategioita, joiden avulla voidaan päästä niihin leikkauksiin, joita vuoteen 2020 asti on suunniteltu. Ja ensimmäistä kertaa olemme myös määrällistäneet näiden strategioiden vaikutukset ja sen, millä tavalla ne potentiaalisesti vaikuttavat kansalaisten terveyteen. Tämä oli neljäs yritys pyrkiä tunnistamaan sitä, että onko meillä jotain mahdollisia rinnakkaishyötyjä politiikassa, joiden primääritavoitteena on ollut vähentää kasvihuonepäästöjä. Työmme julkaistiin äskettäin The Lancet-nimisessä erittäin arvostetussa lääketieteen alan julkaisussa. Teimme olettamuksen siitä, että kasvihuonekasvipäästöjen vähentäminen maatalousaloilla pitäisi olla yhtä suuria kuin muilla aloilla, kuten esimerkiksi liikenteessä. Lähdimme siis liikkeelle tästä olettamuksesta. Oletimme, että meillä ei ole valinnanmahdollisuuden mahdollisuuden olemassa ja arviomme pohjasimme yhdistyneestä kuningaskunnasta keräämimme tietoihin. Varmaankin olette kaikki tietoisia siitä, että fao on arvioinut, että karjatuotanto kattaa noin 4 viidesosaa kaikesta maatalousalan päästöistä. Siitä syystä keskitymme erityisesti karjatalouteen. Kun tehokkaita säästöjä on mahdollista aika, saada aikaiseksi kaikilla maatalousaloilla ja voidaan esimerkiksi vähentää jätteitä, niin ne strategiat, jotka suoraan vaikuttavat karjatuotannon määrään, ovat kaikkein tehokkaimpia tapoja vähentää kasvihuonepäästöjä tältä alalta. Mutta eikö meidän tarvitse tehdä jotain muutakin? Kyllä ehdottomasti, sillä todisteet osoittavat, että jonkun verran lihan syöntiä tarvitaan, jotta alle viisivuotiaat voivat kattaa tiettyjen vitamiinien ja mineraalitarpeensa. Mut, mutta on myös aivan selvää, että lihan lihansyönti taas vaikuttaa haitallisesti, varsinkin aikuisten terveyteen. Esimerkiksi eläintuotteet ovat suurimpia tyydyttyneen rasvan lähteitä ruokavaliossa. Ja liian suuri tällaisen rasvan määrä aiheuttaa usein sydänkohtausten määrän nousua. Samoin on selkeitä todisteita siitä, että se, että kulutetaan paljon punaista lihaa, usein johtaa monenlaisiin eri syöpiin. Kysymys siis siihen, täytyykö meidän syödä lihatuotteita, on monimutkainen. Todennäköisesti kyllä, mutta kohtuus kaikessa on tässäkin tärkeä ohjenuora. Joten palaan takaisin työhömme. Maataloussektori on useita vuosia pyrkinyt parantamaan tehokkuutta ja vähentämään kasvihuonepäästöjä ja on saanut aikaiseksi tärkeitä edistysaskelia. Siitä huolimatta viimeaikaiset arviot osoittavat, että olemassa olevat strategiat, kuten lannoitteen valvonta ja hiilevarastointi, eivät riitä siihen, että pääsisimme yhdistyneen kuningaskunnan asettamiin tavoitteisiin. Olemassa olevien strategioiden lisäksi siis täytyisi leikata karjantuotantoa yhdistyneessä kuningaskunnassa 30 prosentilla, jotta voitaisiin päästä niihin tavoitteisiin, joita meillä on karjasektorilla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meidän ensisijainen intressimme ei kuitenkaan ollut pelkästään näiden strategioiden identifioiminen, vaan se, että pyrimme arvioimaan näiden strategioiden vaikutuksia väestön terveyteen. Siitä syystä oletimme, että 30 prosentin leikkaus karjatuotannossa johtaisi samankaltaiseen lihatuotteiden kulutuksen laskuun ja varsinkin tyydyttyneen rasvan käytön vähentämiseen. Oletimme, että se taas vaikuttaa myönteisesti sitten sydänkohtausten määrään. Eskimiset sydänkohtaukset ovat suurin kuolinsyy ja aiheuttava, se aiheuttaa noin 7 miljoonaa kuolemaa vuodessa. Arvioimme, että 30 prosentin leikkaus tyydytyneen rasvan käytössä vaikuttaisi siihen, että noin 17 prosenttia vähenisi myös ennenaika, vähenisivät ennenaikaiset kuolemat, jotka ovat aiheutuneet sydänsairauksista. Se merkitsee 18 000 ennenaikaista kuolemaa, jotka vältetään yhden vuoden aikana, tai noin 3 prosenttia kaikista kuolemista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhteenvetona löysimme strategian, jonka avulla voidaan päästä näihin tavoitteisiin maataloussektorilla. Se oli siis se, että leikataan karjataloustuotantoa ja arvioimme, että jos tämä strategian täytäntöönpano johtaisi myös lihaperäisen tyydytyneen rasvan kulutuksen vähenemiseen, sillä olisi siis merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Politiikka, joka on hyvä ympäristölle ja hyvä kansanterveydelle. Tämä on tilanne, jossa ei voi kuin voittaa. Lisäksi olemme tarkastelleet sitä, että on mahdollista, että meillä on myös muita terveysvaikutuksia, jotka johtavat, johtuvat siitä, että lihan kulutusta on vähennetty. Esimerkiksi tiettyjen syöpätyyppien väheneminen. Selkeästi olemme huomioineet, että meillä on epävarmuutta jossakin arvioissamme, ja tämä tulisi olla vain suuntaantavaa sen suhteen, minkälaisia terveysvaikutuksia saattaa saada järkevistä strategioista, joiden primääritavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tietysti puutteita on. Tämä arviomme pohjautuu pelkästään yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tietyillä karjalajeilla on paljon vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin toisilla. Ja meidän arviomme liittyvät vain niihin maihin, jotka, joissa kulutetaan valtavat määrät lihatuotteita – ja miljoonille ihmisille tietysti köyhissä maissa eläimet ovat erittäin tärkeä tulonlähde. Ehdotuksena on myös vähentää karjantuotantoa niissä maissa, joissa kuluttaa paljon lihaa. Me emme ehdota sitä, että kaikkea eläinperäistä ruokaa ei enää tuotettaisi, vaan tarkastelemme sitä, miten mahdollista on muokata väestön kulutustottumuksia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikuiset miehet syövät yli kilon lihatuotteita viikossa. Onko tarpeen syödä niin paljon? Ei se nyt ainakaan terveyden kannalta, kannalta tarpeellista ole. Ja ehdotankin, että tällainen kulutus on suoraan yhteydessä huonoon terveydentilaan. Tällainen lihakulutus on myöskin paljon suurempi kuin mitä suositukset ovat. Ja se, että pitäydyttäisiin kansallisissa ruokavaliosuosituksissa saattaisi vaikuttaa siihen, että yli 20 miljardia voitaisiin säästää terveydenhuoltomenoissa yhdistyssä kuningaskunnassa. Se on jälleen uusi etu. Hyvin monet maat ovat jo pyrkineet vähentämään lihatuotteiden kulutusta maissaan, jotta voitaisiin saada etuja ympäristölle. Gentin virkamiehet ovat sitoutuneet olemaan syömättä lihaa kerran viikossa. Ruotsissa ruokavaliosuositukset selkeästi suosittavat sitä, että lihan kulutuksen tulisi liittyä suoraan siihen, miten aiheutetaan kasvihuonekaasupäästöjä. Ja Ruotsissa elintarviketuotannossa ilmoitetaan, kuinka paljon hiilijalanjälkeä aiheutuu tuotannosta. Meidän täytyy tarkastaa sitä, mitkä ovat ö, ähm, kustannukset siitä, mitä tuotamme. Meidän täytyy saada hallitukset ja kuluttaa tekemään vaikeita valintoja. Mutta se, että meillä on se, että me joudumme vähentämään lihankulutusta, niin se ei tietysti ole mikään suuri hinta maksettavaksi. Kiitoksia tohtori Dankur tästä hyvin valaisevasta johdannosta tähän kuulemistilaisuuteen. Sir Paul McCartney kampanjoi lihattoman maanantain puolesta. Muistan että meillä oli koulu, opis, opiskelun aikana meillä oli lihaton perjantai. Ja tämä on tuhansia vuosia. Ihmiset ovat tienneet, että yksi lihaton päivä viikossa voisi olla terveellistä. Kyllä siinä joku juju on tässä kollektiivisessa viisaudessa. No niin, nyt sitten on vuorossa muut panelistit, jotka puhuvat elintään neljä minuuttia – Tämä on melko pitkä puheaika täällä parlamentissa ja pyysinkin Merit McKinneysia maatalousvaliokunnasta osallistumaan tähän paneeliin. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tästä neljän minuutin varoituksesta. Seuratkaa minun puhetta tarkkaan. Voisin luentaa, että minäkin olen katolilainen, niin ehkäpä uskontosta, uskonnosta tässä onkin kysymys, mutta sanoisin, että Eh, me, meidän pitäisi syödä kalaa perjantaina, että sielu pelastuu, mutta nyt pitäisi luopua, ää, äh, ää, äh, luopua lihasta maanantaina, jotta voitaisiin puolustaa planeettaa. Ja voi sanoa, että kumpikaan ei toimi. Ja rehellisesti sanoen, oikeastaan ainoastaan vegetaari, vegetaarikko voisi ehdottaa, että otetaan lihaton maanantai. Meillä on kuitenkin pahtopaistia sunnuntaina ja meillä on aina niitä jäämiä sitten maanantaina paahtopa, sunnuntai No tämä oli vitsi. No tämä on kuitenkin vakava keskustelu ja, ja minä olen myös ympäristövaliokunnan jäsen täällä parlamentissa ja maatalousvaliokunnan jäsen, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, olisin halunnut, että kaikki ne, jotka puhuvat täällä tänään, olisivat kunnioittaneet tätä täysistuntosalia ja kun, kuunnelleet toisiaan. Mehän puhuimme eri linjoilla aina, mutta ehkäpä meidän viestimme kuitenkin löytää äh, vähän vast, jonkin verran vastakaikua ja ehkä voimme oppia toisiltamme. Minä haluaisin sanoa, että, että ehkä voisimme sitä laulaa samaa lauluakin. Ja minä uskon siihen, että maatalous ja karjantuotanto ovat osa ongelmaa, mutta se ei ole se ongelma, joka täytyy muuttaa. Ja, varma, ja ma- maatalous ja karjantuotanto ovat myös osa ratkaisua, mutta ei ainoa ratkaisu. Ja jos me katsomme Euroopan maataloutta, se on tehnyt merkittävää, valtavaa työtä onnistuneesti vähentääkseen päästöjä nyt kun viljelijät ja tuottajat ja ne, jotka hallinnoivat maata, ja kun me puhumme täältä, on ihmisiä, jotka hoitaa karjaa, karjaa ja maata, ja toivoisin, että useampi heistä olisi täällä tänään antamassa äänensä kuulumia ja osallistumassa tähän paneeliin. Mutta me olemme kuitenkin vähentäneet päästöjä Euroopan maataloudessa. Me tiedämme tapoja, millä miten se tehdään, ja tutkimus myös antaa meille suuntaa, miten tilannetta voidaan edelleen parantaa. Viljelijät pitävät tätä tietoa hyvänä. Ja nyt kun äskeinen puhuja puhui, niin tot, hän esitti meille mielenkiintoisia faktoja, joihin minäkin puutun. Hän sanoi, että, että hän ei vetoa sen puolelle, että ottaa se liha pois kokonaan ruokavaliosta. Se on hyvä linja. On monia tässä talossa ja yksi keskeinen, oikeastaan kaksi tai kolme pääpuhujaa ovat ehdottamassa, että me ottaisimme lihan pois ruokavaliosta. Minä olen eri mieltä tästä, tästä tämän ehdotuksen osalta. Olen eri mieltä myös siitä, monestakin syytä. Minä en ole mikään dietti ihminen, mutta, mutta minä olen perheenäiti ja hoidan kotitaloutta. Minusta maltti valtti on valttia. Se on, se on aika kyl- tylsä sana, mutta se toimii. Niin kuten Edward McMillan Scott sanoi, niin minäkin eh, minä syön kalkkuna ja minä olen iloinen, että minulla on varaa eh, hyvään ateriaan, mutta eh, mutta sitten voidaan syödä myös puuroa aamulla, mutta en jos syöttää puuroa kaikille, jotta voitaisiin ratkaista terveysongelmat. Minä uskon, että maltti on valttia. Ja sitten aivan äh, halusin puuttua myös maatalouden globaalilla tasolla. Kyllä maatalouden päästöt globaalisti ovat lisääntymässä, äh, äh, kun ne Euroopan unionissa ovat vähentymässä. Karja on hyvin tärkeä kehittyvälle maailmalle. Ja olen hieman huolissani siitä, että tämän täysistunnon tai tämän session viesti voisi haitata kehittyvää maailmaa ja, ja sitä, miten ne hoitavat, siellä hoidetaan karjaa on kuitenkin kysymys siellä pelloista ja tiloista, koska esimerkiksi maito on erittäin tärkeää kehittyvälle maailmalle. Kyllä, kehittyvä maailma ja nousevat taloudet emme, me emme halua, että ne ovat valtavia kuluttajia kaikissa asioissa. Me emme halua, että ne seuraavat meidän pahoja tapojamme, mutta ei pidä ehdottaa, että jos maailma lähtee vegetaariksi, niin meillä olisi paljon tai vähemmän ongelmia ilmastonmuutoksen suhteen. Minä tulin tänne saliin tänään aamulla ja olen varma, että monet teistä katsoivat, että täällä on kuuma täällä salissa. Ja tämä oli ennen keskustelua. Ja täällä on niin paljon tapoja, joilla me voimme saarnata sitä, mitä toiset joutuvat tekemään ja ei jättää itse tekemättä itse tekemättä. Minä ehdottaisin, että lämpöä vähennetään. Ja minulla kerrottiin, että täällä on se siis järjestelmä, sitä ei voi muuttaa tätä niin nopeasti. Ja sanoisin teille myös, että maatalous se on muuttunut valtavasti minun aikana, niin silloin kun olen tällä sektorilla toiminut. On, onko vielä aikaa, puheenjohtaja? Hän ei vielä hiljene minua. Tämä on muuttunut ja se, tämä muutos jatkuu, mutta minun uskoni on, että me tarvitsemme karjantuotantoa Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisestikin. Meidän täytyy tehdä sitä parempaa ja me teemme sitä paremmin. Ja ne, jotka hoitavat maata, meidän ei täytyy, täydy poistaa heitä tästä keskustelusta. Karjantuotanto saattaa hermostua näistä viesteistä, joita me annamme. Meidän täytyy sisällyttää heidät tähän mukaan niin, että me kaikki menemme eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Merritt McGuinness maatalousvaliokunnasta. Ja tietenkään maatalous ei ole se ongelma, vaan osa ongelmaa. Ja siellä on halua olla myös osa ratkaisua te e, e, syötte pahtopaistia sunnuntaina ja jätteet maanantaina. Ja kysynkin sitten, mitä kreikkalaiset tekevät. Kriton Arsenis e, ympäristövaliokunnassa on seuraavaksi, ole hyvä. And also from the development committee for this panel. Um, me emme todellakaan tunne riittävästi tätä ilmastonmuutosta. Ja tänne parlamentti, kun olen tullut, olen nyt pyrkinyt näkemään, millä tavalla voimme taistella näitä muutoksia vastaan, mutta se on hyvin vaikea nähdä. Me kaikki tiedämme, että Kylmä sota ja ydinaseuhka oli samankaltainen uhka ihmiskunnalle. Ja sitten meillä oli uhka siitä, että Reagan tai Gorbachev tai joku muu painaisi nappia. Nyt uhkana on sitten taas se, että jokainen meistä painaa nappia. Tai käynnistämme automoottorin tai tehtaan. Me emme tunne luonnon kaikkia eri yhteyksiä, emmekä tiedä millä tavalla kaikki muut toimimme kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Tämä keskustelu on tärkeä, koska näin me saamme yhden lisätekijän tähän keskusteluun mukaan, josta meidän täytyy olla tietoisia. FAO on arvioinut, että karjantuotanto aiheuttaa 18 prosenttia päästöistä Ja moni on arvioinut, että se on jopa yhteensä 51 prosenttia, koska FA on mukaan jättänyt jotain tietoja pois. Se saattaa olla tietysti liioittelua, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että karjan tuotanto aiheuttaa paljon ilmastonmuutosta. Tässä laskelmassa on mukana myös asiaan liittyvä energiankulutus. Me siis kulutamme lihatuotteita, Ja vaikka todettiin, että maatalous on vähenemässä Euroopassa, niin lihatuotteiden kulutus on kasvamassa valtavasti. Eli me kulutamme joko omia tai kehitysmaiden tuotteita ja kulutamme joka vuosi yhä enemmän. Me eurooppalaiset siis maksamme siitä, että metsiä, metsähakkuita tehdään. Ja että tehdään erilaisia toimenpiteitä, että voimme saada näitä lihatuotteita käytettäväksi. Jokaisella on siis mahdollisuus toimia. Ja kun tulen Välimeren alueelta, niin minulle ratkaisu on meidän paikallinen ruokavaliomme. Siinä missään tapauksessa lihaa ei syödä joka päivä. Meillähän on tietysti tällainen rakkaussuhde liharuokkiin, mutta se on hyvin äskettävästä kehittynyt. Ehdotukseni on siis se, että meidän täytyy varsinkin politiikassa me kääntyä katsomaan paikallista toimintaa, paikallista ruokavaliota, joka hyvin pitkälti on parempi ja sopii paremmin jokaisen paikan kapasiteetin tuottaa vahingoittamatta ympäristöä. Uh, Kiitoksia Kriton. Välimeren ruokavalio on kuuluisa ja Sehän nähdään tilastoistakin, mitä tauteja siellä ei ole, jos käytetään Välimeren ruokavalioita. No, nyt meillä on 50 minuuttia keskusteluaikaa. Täällä parlamentissa meillä on kaikki kielet, teillä on, meillä on tulkkaus, te voitte puhua omalla kielellä, niin jos haluatte. Meillä on tällainen käsi menettely parlamentin täysistunnossa ja silloin täytyy nostaa kättä ja ja äh, tällä tavalla täytyy hoitaa tämä keskustelu. Meillä ehdotetaan minuutin ja puolentoista minuutin äh, puheaikoja. Ja te voitte kommentoida tai esittää kysymyksiä. Kuka haluaa aloittaa? That, um, että jäsenemme miettimme ovat, äh, ovat valmiita. Ensimmäinen puolitoista minuuttia. Minä katson kelloa. Voisitte esitellä itsenne. Kuka olette ja mistä tulette? Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Euroopan viljelijäjärjestön puheenjohtaja. Ja kiitän siitä, että saan olla mukana tässä keskustelussa. Meillä on monia eri asioita, jotka täytyy ottaa esille. Ensinnäkin, kun tarkastellaan kasvihuonepäästöjä ei lainkaan ota huomioon sitä, että suuri osa karjantuotannosta maailmassa tapahtuu ö, niityillä. Ja niityt ovat hiilinieluja. Se, että ne ovat hiilinieluja, ei oteta kuitenkaan missään tapauksessa positiivisena tekijänä huomioon, kun puhutaan lihantuotannosta. Niin kuin se pitäisi ottaa huomioon. Ne vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä noin 30-50 prosenttia riippuen tuotantojärjestelmästä. Ja lisäksi tässä sanottiin, että tiedot ovat yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta hän täysin jätti huomioita sen, että 60 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan maa-alueesta soveltuu vain tällaisen laiduntamiseen eikä peltokasvien tuotantoon. Jos me vaihtaisimme Välimeren ruokavalion, niin emme kykenisi kyllä ruokkimaan koko maailman kansalaisia. Tämä 60 prosenttia, ja Irlannissa, mistä minä olen kotoisin, se on vielä suurempi osuus. 80 prosenttia ei sopisi peltokasvituotantoon. Siellä voi laiduntaa. Eli siellä voidaan vain pitää lampaita tai karjaa tai tuota maataloustuotteita. Ja siellä ei voida kasvattaa peltokasveja ja hän ei myöskään ota lainkaan huomioon sitä, että jos me siirrymme liharuokavaliosta vihannes kasvisruokavalioon, niin silloin me joudumme kyntämään pellot joka ikinen vuosi, jolloin me sieltä vapautamme hiiltä ja joudumme aivan toisenlaiseen tilanteeseen. Meillä on valtava hiilinielu näiden laitumien muotoista. Lisäksi tätä huomiota. Kiitoksia. Tämän tärkeä puheenvuoro. Kiitos sitten seuraavaksi. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Pierre Chevet. Kiitos, Pierre Chevalier. Kansallisen Ranskan karjan tuottajajärjestön järjestön ja Kosekan puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta, joka koskee elintarviketurvallisuutta, elintarvikepolitiikkaa ja ilmastonmuutosta kysymyksiä näin Kööpenhaminan äh, <clears throat> korvalla. Aiheet ovat äärimmäisen kiintoisia äh, ja, ja olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentti äh, on tehnyt selvää eroa sekä Euroopan että muiden suurten karjantuottajien välillä lihan ja, ja karjan ä, tuotanto itse asiassa on peräisin laitumilta, jotka edustavat noin 80 prosenttia alasta. Kun tehdään tällaisia vertailuja elintarvikkeiden ja nimenomaan lihan kulutuksen suhteen. Ranskassa esimerkiksi keskimääräinen lihankäyttö viikotasolla on noin kaksi pihviä viikossa, jos näin voi sanoa. 15 kiloa vuosittainen kulutus suhteessa 70 vuosittaisen kiloon kulutusta Yhdysvalloissa, joten nämä vertailut ovat tärkeitä. Ja on selvää, että näitä on tehtävä, jotta saamme käsityksen siitä, mikä tilanne vallitsee Euroopan unionissa, Euroopassa suhteessa muuhun maailmaan. On totta, että suunnittelu ja maaperän käyttöön liittyvät suunnitelmat ovat tärkeitä, koska olemme ylittäneet tarpeen ja, ja syyllistyneet ylituotantoon, mutta esimerkiksi Irlannissa ja joissakin muissa maissa karjan tuotanto on kuitenkin välttämätöntä. Se on yhteydessä muuhun tuotantoon. Meidän ei kannata siis sekoittaa Euroopan tilannetta tilanteisiin, jotka vallitsevat muualla maailmassa. The next one is Vittorio Brodo. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe on mitä kiintoisin ja myöskin tasapaino, joka pitäisi nyt löytää, on tärkeää. Meidän on syytä tutkia nimenomaan hiilipäästöjä ja, ja niiden mahdollista tuplaamista – Laiduntaminen ja kesänointi on siis välttämätöntä, jotta me syyllistyisi hiilipäästöjen lisäämiseen. Kun ajattelemme karjan kasvatusta ja sitä, että se perustuu itse asiassa maistin käyttöön ja ylipäätään sellaisen maaperän käyttöön, jota voitaisiin muuten käyttää – muuten käyttää viljan tuotantoon. Herää kysymys, kannattaako näin toimia, koska esimerkiksi kilon lihantuotanto tarvitaan aivan valtava määrä maisia. Ja luonnollisesti sama yhtälö voidaan sama yhtälö voidaan soveltaa esimerkiksi litra maidon tuotantoon. Eli Karjan äh, kasvatus kontra äh, viljantuotanto on äh, yhtälö, joka pitäisi tässä saada ratkaistuksi. Kiitos sitten Karjan Lukas. Kiitos. Olen vihreistä. Olen Britanniasta. Pidän hyvänä tämän päivän keskustelua. Monet ovat yrittäneet käsitellä tätä karjantuotantoasiaa jo vuositolkulla. Tämä on hyvä asia, että se on nyt otettu vakavasti. Minulla on yksi kysymys ja yksi kommentti. Kysymys ensimmäiselle puhujalle, joka oli, joka oli Lontoon terveyskoulusta, joka sanoi, että alle viisi vuotiaat tarvitsevat jonkin verran lihaa jo saadakseen tasapainoisen ruokavalion. Haluaisin kysyä, että mikä, mikä tämä perustelu on. Minun käsitykseni on, että se saattaisi olla vaikeaa tasapainoista valio, ruokavaliota ilman lihaa vaikkakin alle viisivuotiaat lapset olisivat kysyneet, mikä tämä tieteellinen peruste on. Toinen on, jossa jatkaisin siitä, mistä puhuitte. Puhuitte win-win tilanteesta ja kaikki voittavat. Siinä mielessä, että lihan kulutuksen laskeminen on hyvä ilmaston ja terveyden kannalta. Haluaisin saada tällainen win-win-win-win tilanti niin, että, että se, siitä hyötyisi myös ilma, eläinten hyvinvointi jos tarkastamme nykyistä tilannetta, mehän tiedämme, että yhä enemmän tehdään tehokarjanhoitoa, joka ei ole hyvä eläinten terveyden hyvinvoinnin kannalta. Halusin ottaa tämä myös esille. Ja lopuksi edellinen puhuja puhui tästä muuntoasteesta, kun puhutaan viljan käytössä lihan tuotannossa ja se, että millä tavalla me pystymme ruokkimaan lisääntyvän väestön lähivuosikymmenen on selvää, että emme pysty tarjoamaan sellaista ruokavaliota, joka meillä on lännessä, mutta meidän täytyy saada vähemmän lihapohjaista ruokavaliota, joka on kuitenkin, koska muussa tapauksessa käytämme tehottomasti maailman viljavarantoja. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Oui, bonjour, je suis parlementaire belge. Kiitos, olen Belgian äh, parlamentin äh, vihreä äh, ryhmän jäsen. Haluaisin ehdottaa, että tästä keskustelusta ja sen pohjalta lähdettäisiin käymään keskustelua myöskin koko maatalouspolitiikasta. Äsken mainittiin viljanviljely, maanviljely ja karjan kasvatus, niiden välinen suhde ja, ja se, että millä tavoin karjaa ruokita. Perinteinen kesantomaan käyttö ruokana, ravintona voi olla yksi mahdollisuus. Mutta nyt tältä pohjalta mielestäni meidän on syytä miettiä sitä, saammeko aikaiseksi maataloustuotantoa, maatalouspolitiikan, joka perustuisi tämän tyyppiseen perinteiseen kasvatukseen ja tuotantoon. Esimerkiksi maissin ja, ja muiden perinteisten ravinteiden käyttö karjan kasvatuksessa voisi olla ratkaisu ja, ja sitä olisi hyvä pohtia myöskin tässä yhteydessä. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten siellä. Um, Anne Fitzpatrick from... Kiitoksia, olen Anne Fitzpatrick Euroopasta nuorten va- viljelijöiden neuvostosta. Kaksi kohtaa. Yksi Lontoon terveyskoululle – Haluaisin, että kertoisitte hieman enemmän tyydyttyneiden rasvojen määrästä, johon viittasitte, kun puhuitte lihatuotteiden kulutuksesta. Varmaankaan kukaan tässä huoneessa ei olisi eri mieltä, jos todetaan, että hampurilaisen syöminen joka päivä on epäterveellistä. Mutta kysymys on pikemminkin tuotannosta kuin tuossa tuotteessa, jossa ongelmat on, ovat. Ja lisäksi haluaisin paneelilta saada tietoa siitä, millä tavalla eläinten ruokinnan muuttaminen voi johtaa siihen, että metanikaasuja tuotetaan vähemmän. Yeah. You, please, yeah. Olkaa hyvä. Hello, my name is Hello, olen Sebastian Chach, olen Euroopan vegetaariliitosta. Ja, ja täällähän sanottiin, että pitäisi syödä lihaa tietyssä vaiheessa elämää ja haluaisin teille lisäkommentin, että, että maailman laajin ää, ravintojärjestö ja ruokavaliojärjestö, joilla on myös sillä sanotta, että myös hyvin tasapainotettu kasvisruokavalio voi, on, sopii elämän pohjaksi, missä sanotaan vaikka raskausaikana myös ja lasten nimitysaikana, vaikka luovuttaisiin eläinperäisistä tuotteista niin silti voidaan elää hyvin terveellistä elämää. No. Hello, my name is Kun Bugart. I'm um, represent... Kun Bugart. Edustan tällä Euroopasta järjestöä ja haluaisin ottaa sille kysymyksen, joka on ehkä jäänyt huomiota kuluttajan näkökulmasta. Katsoa, mitä kuluttajat voivat tehdä, jos he haluavat siirtyä lihapohjaisemmasta ruokavaliosta kasvispohjaisempaan ruokavalion. Sojatuottajaliitossa tarjoamme ratkaisuja, käytännön ratkaisuja soijamaidon erilaisten vaihtoehtojen, vaihtoehtojen muodossa. Ne ovat terveellisiä, niissä on vähän kolesterolia ja tyydyttyneitä rasvoja ja selkeästi ne myöskin tarjoavat käytännön ratkaisun tuohon ensimmäiseen alustuksen ongelmiin. Meillä on vähemmän CO2-tuotantoa, jos verrataan soijamaidon tuotantoon verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Eli me saamme aikaiseksi terveellisiä tuotteita, joilla on myös vähemmän vaikutuksia. Mitä vähemmän vaikutusta siis tällä asialla on maankäyttöön ja veden käyttöön, niin kysymys on siitä, että löydämmekö käytännön ratkaisuja ruokapuolella, jota voimme tarjota kuluttajille. Kyllä, niitä on ja ne ovat jo kaupan hyllyillä. Aina kun mietitään politiikkaa, niin pitäisi silloin ottaa huomioon osa niistä elementeistä, jotka edesauttavat sitä, että tämänkaltaisia tuotteita voidaan tarjota kuluttajille. Ihan sitten millä terveysväittämillä varustettuna hyvänsä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten seuraava. Arvoisa olen sosiaalidemokraattisen ryhmän neuvonantaja. Kaikki, mitä me tarvitsemme, on ruokaa. Se on hyvää ruoka. On, minkälaista ruokaa vuonna 2030, kun me olemme 74-vuotiaita? Onko se pelkkiä pillereitä? No, elintarvike 2030, ehkä Paul McCartney tekee sitä laulun. Biisi on syntymässä. Olkaa hyvä. Okay, um, well, as usual, the risk of being the pantomime baddie, um... <laughs> no niin. Tämähän on nyt mukava hetki tässä viettää aikaa yhdessä. Puhutaan ilmakehän lämpimisestä, Miksi 2000 vuotta sitten oli lämpimämpää silloin, kun Rooman valtakunta oli esillä, kun nyt Skotlannista. Ei täällä mitään lämpötilan nousu ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoteen. Se on tieteellinen tosiasia. Euroopan unioni käyttää tätä ilmaston lämpenemiskysymystä vain puolustellakseen näitä asioita ja Paul McCartney raukkaakin on huijattu tässä mennen tullen. Alussa totesitte, että ihmiset, jotka ovat ilmastonmuutoskeptikkoja, kieltävät koko asian. No kun olette saksalainen ja kaikkea, niin kyllähän te varmaan tiedätte, mitä tämä sana tarkoittaa. Ja meitä ei pitäisi, meitä pitäisi kyllä nimittää skeptikoksi, koska sitä me olemme. Ja Macmillan Scott, hän oli lentokentällä tuomassa äh, Sir Paulia tänne. Eikö se nyt ole vähän paradoksaalista jo? Ihan protestina. Me tuolla Luxemburgin aukiolla ukipuolueen puolesta pidämme grillijuhlat. Kello 12 kaikki ovat tervetulleita. Enjoy your food. Hyvää ruokahalua. Toivottavasti se ei vaikuta mitenkään huonosti tai ikävästi. Kiitos, kiitos. No niin, rouva. Uh, Joyce de Silva. Joyce de Silva. Olen edustan uh, Compassion World Farming järjestö, sanoisin vain, että tilastot osoittavat FAOn tasolla, että todennäköisesti äh, meidän kaksinkertaistamme karjan tuotannon äh, karjan määrän vuoteen 2050. Se on aikamoinen juttu, koska tällä hetkellä me ravitsemme niin paljon kuin kasvatamme. Ja kolmas äh, maailmanko siirtymässä eläinperäisiin äh, tuotteisiin ja 90 prosenttia soijasta käytetään äh, rehulksi. Ja me tarvitsemme enemmän viljaa, suotaaksemme biopolttoaineita, näin ollen vähemmän elintarvikkeita suoraan ihmisille. Yli miljardi ihmistä menee nukkumaan joka päivä nälkäisenä, mutta me ruokimme kanojamme, sikojamme ja karjaamme jotta saamme lihaa ja maitoa. Ja tuolla toisella taas ei saada mitään, vaikka me ajamme autoa hyvällä omalla tunnolla biopolttoaineella. Muualla ei ole mitään. Haluan todellakin tukea Karlan Lukasia, kun mitä hän puhui e-, eläinten hyvinvoinnista, koska todellakin ää, täällä edessä kyllä puhuttiin väärin, koska kaksi kolmasosaa eläimistä tuotetaan, hoidetaan teollisesti ja siellä eläimet elävät kammottavissa olosuhteissa ja eivät pysty käyttäytymään luonnollisella tavalla. Eläimille ei ole elämisen laatua. Kyllä voidaan sanoa win-win tilanne, mutta äh, jos tätä vähempi liha tuotetaan kunnollisissa olosuhteissa, luovutaan teollisesta karjan tuotannosta, jolloin äh, eläin voisi elää luonnollisemmin, jolloin eläin voisi elää onnellisemmin, jolloin planeetalla on myös mahdollisuutensa. Kiitos. Seuraavaksi seuraava puhuja lähtee tämän barbecue-tekijän perään, niin voi antaa hänelle puheenvuoron. Haluatko, puhu, hal, haluatko Chris Davis pihvinsä vai puheensa? Chris, you want to intervene? Chris, haluaisitko puhua? Koska olit viimeinen ennen kuin annan puheenvuoron näille panelisteille, sitten siirrymme kahvitauolle. Niin kuin näet, että tota, näyttää äh, Luxemburgin aukean barbecue vaikuttaa aika kiinnostavalta. Mutta nyt voit puhua. Kiitoksia, kiitoksia saman alueen kollegalle siitä, että hän jäi tänne paikan päälle, jotta voin loukata häntä. Ensinnäkin haluan vain todeta, että jotkut tästä, osat tästä keskustelusta ovat ihan keinotekoisia. Joko olet lihasyöjä tai kasvissyöjä. No, suurin osa meistä on syö sekä että sekaruokavaliota. Ja tietysti on hyviä syitä sille, miksi meidän pitäisi vähentää lihan kulutustamme kautta maailman. Tasapaino kaikessa. Mutta ensinnäkin haluan pahoitella siitä, minkälainen koulutusjärjestelmä on Pohjois-Englannissa, jotta sieltä voi tulla sellainenkin henkilö, joka kuvittelee, että kun meillä on yksi oikein lämmin vuosi vuonna 1998, niin ei ole mitään tie- tietoa siitä, että tilastoa siitä, että, tietoa siitä, että ilmasto lämpenee. Kyllä se luojakin tasapainoa välillä tuottaa. No, Manchesterin Liverpoolin alueella on hyvin usein valtavia eroja yhdeltä alueelta toiselle, kun puhutaan ihmisten elinjään odotteesta. Osa tästä riippuu ruokavaliosta ja siitä, että aivan liian moni, varsinkin köyhissä olosuhteissa, syövät sellaista ruokavaliota, jossa rasva erityisesti vaikuttaa, tässä on erityisen paljon ruokavaliossa ja se johtaa lyhyempään elinajan odotteeseen ja sydänsairauksiin. Tämä asia on vakava asia. Meidän täytyy puuttua ruokavalioon. Manchesterin alueen köyhillä on aivan yhtä suuri oikeus elää kauan niin kuin keskiluokkaisillakin. Ja olen valitettavasti upik, upik, UKIP on sitä mieltä, että kyseessä on vain suuri vitsi. Kiitoksia. Tämä oli kovin kiinnostava puheenvuoro rupeama. Sitä panelistit saattavat haluata kahden kolmen minuutin ajan per nuppi kommentoida. Kriton, haluaako, Kriton, haluatko kommentoida ensimmäisenä? No, oikeastaan lisäisin vain, että se, miten eläimiä kasvatetaan, niin se on tärkeä asia. Ja se on tärkeä asia myös meidän kulttuurissamme meillä, meillä on kulttuurissa tapahtunut paljon muutoksia, koska monet asiat, asiat jotka meidän kulttuuriimme kuuluvat, vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja ympäristön uh. Minusta tämä on tärkeä juttu. Thank you. Kiitos. Marit McGuinness. Äh, äh, onko jotain sanottua siitä, miten me tuotamme elintarvikkeet? Kiitos puheenjohtaja. En ole yhtä lyhyt sanainen ja pyydän teitä kärsivällisyyttä. Minusta nämä puheenvuorot osoittavat, miten paljon kaikilla on mielipiteitä tästä asiasta. Ja Chris Evans, äh, hän ei minä, minusta puhuit aika reilusti, reilulla tavalla, ja olen samaa mieltä sinun kanssa, että, että köyhillä on huono ruokavalio. Ilmastonmuutos ja ruokavalioasiat ovat tavallaan yläluokan ja keskiluokan juttuja. Minusta se, olisi kiva, jos se tulisi ää, niiden taholta, joiden terveys on vaarassa, mutta kun meillä on tällainen jakolinja ja erilaisia agendoja tässä, tässä yleisössä, minusta tuntuu, että me emme mene eteenpäin. Minä tulen maatalouden piiristä ja eläimen, eläinten hyvinvointi Euroopan unionissa on, Euroopan unionissa on hyvin tiukat eläinten hyvinvoinnin koskevat suuntaviivat omissa tuotantojärjestelmissä. Siinä ei kuitenkaan tehdä mitään tämän puolustamiseksi kauppatasolla, ei mitään tehdä. Esimerkiksi Genevessäkään ei puhuta. Silloin nyt kun me puhumme, niin siellä, äh, siellä puhutaan vain vapaista markkinoista. Ne, joilla on rahaa, me, em, me emme maksa kuitenkaan riittävästi elintarvikkeista, me emme, me tuo, emme tue tuottajia, jotka nyt puhutaan näistä julkisista palveluista, julkisista hyödykkeistä ja palveluista, mutta ennen kuin ryhdymme tähän työhön, niin me ajamme tuottajat oikeastaan äh, tekemään niin, että, että he ansaitsevat vähemmän. Olen vihainen. <clears throat> Tämä on aika mukava konferenssi täällä parlamentissa ja ja, tot, ja täällä on sitten kaveri viirittämässä meidän, jolla olisi varaa ruokkia meidät kaikki, eikä hän siltä syö lihaa. Mutta viesti, kun hän lähtee täältä, on meille poliitikoille ja valituille poliitikoille tehdä työtämme. Minä uskon malttiin, minä uskon kaikki, mitä täällä on sanottu, erityisesti tähän äh, laidun asiaan. Ja sitten, oli kai Fitzpatrick kysyi, on tehty paljon tutkimusta Euroopassa ja Australiassa ruokavalioista me voimme vähentää päästöjä keskustelu on liian polarisoitunut, kasvissyöt, vegaanit, lihansyöt. Minä olen äiti, minä olen terve, mutta haluan myös pelastaa planeetan. Keskustelu Britanniassa eh, on oikeastaan ihan pelkkää lihaa kakun ympärillä. Kiitos. Tohtori Dangur, pari kolme minuuttia, olkaa hyvä, kommentoikaa. Um, Kiitoksia. Olen ilahtunut siitä, että keskustelu on saanut aikaiseksi näin paljon keskustelua ja ajatuksia. Ja miltei kaikilla on näkemys tästä aiheesta, koska meillä on kaikilla ajatuksia ruoasta. Me syömme kaikki joka päivä ja monille on tärkeää se, mitä syömme. Meidän täytyy ajatella yhä enemmän sitä, mitä syömme ja mitä ympäristövaikutuksia noilla valinnoilla on. Haluaisin sanoa esille muutaman kohdan ja vastata niihin. Ensimmäinen niistä koskee erittäin tärkeää kysymystä, joka koskee laiduntavaa karjaa. Kaikkein tärkein kysymys on se, mikä on se määrä, jota voi tällaista karjaa tuottaa. Liika laiduntaminen johtaa siihen, että maaperän laatu huononee ja näin se ei kykene varastoimaan riittävästi hiiltä. Tietysti se on tärkeä hiilinielu, mutta meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, miten paljon sitä hyödynnetään. Toiseksi haluaisin ottaa esille sen, että hyvin paljon on keskusteltu karjasta ja lampaista. Entäpä sitten siipikarja ja porsaat? Kanat syövät jyviä tai soijaa. Mistä se saadaan? Mikä on sen tuotannon ympäristövaikutus, jotta voidaan sitten saada sianlihaa tai siipikarjalihaa. Toiseksi täytyy muistaa se, että me emme pelkästään keskustele naudanlihasta, vaan karjasta yleensä. Olen aivan samaa mieltä kuin numero 34 tässä edessä siitä, että meidän täytyy varmistaa se, että kaikilla on oikeus terveelliseen ruokavalioon. Einekset voivat sisältää paljon eh, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa. Me olemme riittävän varakkaita, meillä on koulutus, me voimme valita terveellisiä ruokia. Kaikilla ihmisillä tätä mahdollisuutta ei ole, ja se ei ole oikein. Heillä on oikeus saada syödä terveellisesti niin kuin meillä muillakin. Tietysti, ja vastaan tässä nuorten viljelijöiden edustajalle, luonnollisestikin on tärkeitä asioita, jotka liittyvät karjakasvatukseen ja päästöjen vähentämiseen on myös selvää, että me voimme ruokkia karjaa tietyillä ravintoaineilla, jotka parantavat lihan laantua. Ja viimeinen näkemykseni kohdistuu kasvissyöjille, jotka ovat täällä ottaneet kommentin huomioon. Minusta meidän pitää erotella liha ja maito, lisäksi kehittyneet ja kehitysmaat. Ja täytyy ymmärtää, että tietysti voidaan terve, äh, rikkaissa maissa saada kaikki ruoka myös pelkästään kasvisruokavaliolla, mutta köyhissä maissa tämä useinkaan ei ole mahdollista, sillä ravintomäärät, ravinnemäärät ravinnossa ovat niin alhaisia, että mm, ihmisten kaikkia tarpeita ei näin voida tyydyttää. Ja saattaa olla myös, että pienet lapset tarvitsevat aina lihatuotteita. Haluaisin pyytää, että Euroopan parlamentti suhtautuu näihin asioihin vakavasti, että omissa ne puhutte näistä asioista. Meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että voimme sanoa, että no, Kyllähän liikennepuoli tämän hoitaa. Keksitään autot, josta ei tule päästöjä ja se on siinä. Meidän täytyy toimia jokaisella alueella, jotta voimme päästä näihin kasvihuonekaasupäästötavoitteisiin. Minä en halua olla se, joka sanoo, että en edes yrittänyt. No niin, kiitoksia kovasti tästä elävästä keskustelusta. Meillä on nyt kahvitauko ja palatkaa puolelta. Sitten alkaa tämän aamun toinen, session toinen puoli. Kiitän panelisteja ja kaikkia puhujia. Nähdään 15 minuutin päästä. Kahvia ei saa tuoda tänne täysistuntosaliin ihan vaan muistin virkistämiseksi tämä tieto.

Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin kuulemistilaisuuteemme, jossa käsitellään globaalia lämpenemistä ja elintarvikepolitiikkaa, vähemmän lihaa ja vähemmän lämpöä. Toivottavasti kahvitauko oli hyvä ja hyvät keskustelut myös. Ja toivotan teille takaisin tähän kuuntelemaan seuraavia puhuja. Minulla on suuri kunnia saada esitellä teille Oliver Schütter, joka on elintarvikeoikeuksien erityisraportööri yhdistyvissä kansakunnissa. Me odotamme kiinnostuksella sitä, mitä teillä on kerrottavaa meille ja mitä YK tekee ja mitä, mikä teidän tehtävänä erityisasiantuntijana on. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen todella kiitollinen tästä kutsusta saada olla mukana tässä Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa, joka koskee kulutusvalintojemme vaikutuksia maailman elintarviketurvallisuuteen ja oikeuteen saada ruokaa. Tämä kuulemistilaisuus on oikein, pidetty oikein hyvänä aikana. Ensinnäkin elintarvikehintakriisin jälkeen vuonna 2007-2008 pyritään pohtimaan uudelleen maatalousjärjestelmiä. Siitä syystä meillä on edessämme massiivisia muutoksia. Ulkomaiset suorat investoinnit maatalouteen ovat nousseet 3 miljardiin vuosittain vuosina 2005-2007 600 miljoonasta USA-dollarista 90-luvulla. Tämä on oikein hyvä kehitys, Maatalousinvestoinneilla voi olla selkeä vaikutus köyhyyden vähentämiseen ja yksi syy siihen, miksi ruokajärjestelmä on tällaista kriisissä, on se, että vuodesta 80 lähtien investoinnit maatalouteen ovat olleet aivan riittämättömiä. Meidän ei tule kysyä, kuinka paljon rahaa maatalouteen menee, vaan siihen, minkä tyyppistä tuotantoa tuetaan, mikä vaikutus sillä on tuloihin ja mitä ympäristövaikutuksia sillä on. Toiseksi hallitukset ovat yhä tietoisempia suhteesta ilmaston lämpenemisen ja elintarviketurvallisuuden välillä. Kuten olemme nähneet viime aikoina Itä-Afrikassa, Intiassa tai Keski-Amerikan alueella, joihin El Niño-ilmiö on vaikuttanut, ilmastonmuutos uhkaa jo kokonaisten alueiden kykyä säilyttää tämänhetkinen maataloustuotantotaso. Afrikan Saharan alapuolisessa Afrikassa, kuten myöskin Aasian tietyssä osassa, sateet lisääntyvät, myös kuivuus ja keskilämpötila nousee. Yhä vähemmän on makeavettä käytettävissä maataloustuotantoon. IPCC on arvioinut, että Etelä-Afrikassa sadevedellä tuotetun maataloustuotannon määrä voi vähentyä 50 prosentilla vuosina 2000-2020. Tämän, tämä siis lämpömuutosten takia meidän maapallomme tuotanto vähenee ainakin kolmella prosentilla vuoteen 2080 mennessä verrattuna vuoden 2000 tasoon ja 16 prosentilla, jos äh, näitä vaikutuksia ei saada aikaiseksi. Vaikutukset ovat kaikkein äh, suurimpia Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Meillä on kuitenkin vielä tila optimismille – nämä tutkimustulokset eivät ota huomioon äh, äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia, kuten tulvien ja kuivuuksien aiheuttamia tilanteita. Ne eivät myöskään ota huomioon sitä, että merenpinnan taso nousee ja se saattaa saastuttaa rannikkoja ja lähellä, rannikoita lähellä olevat makean veden alueet. Niissä ei myöskään oteta huomioon maataloustuotannon vähentämistä, koska äh, kasteluveden määrä vähenee, vaikka tiedämmekin, että Himalajan jäätiköiden väheneminen voi lisätä tulvien määrää ja samalla vaikuttaa myös vesivarojen määrään Keski- ja Etelä-Aasiassa. Tämän tuloksena yli miljardi ihmistä saattaa tuntea nämä vaikutukset ja sen seurauksena myös peltokasvien tuotanto voi vähentyä 30 prosentilla Keski- Etelä-Aasiassa vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi maaperän laatu huononee yhä nopeutuvammalla vauhdilla. Maatalous on tietysti selkeä syntipukki ilmastonmuutoksessa ja siitä syystä suorat investoinnit maatalouteen, jotka ottavat huomioon ympäristövaikutukset, ovat tärkeitä. Sellaiset maatalousmuodot, jotka eivät ole kestäviä, tai kulutusmuotot, jotka eivät ole kestäviä, lisäävät, vaan kiihdyttävät maapallon lämpenemistä. Tämänhetkinen maatalous vastaa 14 prosentista kasvannokaasupäästöjä. Metsien määrän väheneminen, maankäytön muokkaaminen tuo vielä lisää 19 prosenttia. Ja kun metsillä on tärkeä rooli hiilidioksidin varastoimista, ne nimittäin varastovat noin 40 prosenttia maapallon hiili, hiilestä, niitä tuhotaan jatkuvasti laajamittaisesti. Yksi kysymys kuitenkin jää järjestelmällisesti kansainvälisessä keskustelussa huomiotta, kun puhutaan globaalista elintarviketurvallisuudesta. Se koskee kulutusmalleja rikkaissa maissa ja siitä, millä tavalla me voimme ruokkia maapallon väestön. Kuitenkin nämä kulutusmallit ovat osittain vastuussa siitä tilanteesta, mikä meillä nyt on edessämme. Se ruoka, jota syömme, määrittelee, miten me tuotamme ruokaa. Karjan tuotannon lisääntyminen johtaa suuriin ulkoisiin vaikutuksiin, joita ei oteta huomioon. 14 prosenttista kasvihuonekaasupäästöjä, jotka tulevat maataloudesta, lannoitteet edustavat 38 prosenttia ja karja 31 prosenttia. Vuoden 2006 tutkimuksessa, jonka nimi oli Karjan pitkä varjo, FAOn julkaistussa tutkimuksessa huomioitiin, että kun otetaan huomioon myös metsien määrän väheneminen, jotta voidaan luoda lisää laidunmaata, karjan tuotanto vastaa 18 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä, miltei liikenteen määrän verran. Yhdessä laidunmaan ja peltokasvien tuotannon vaikutuksen arvioitu olevan noin 70 prosenttia kaikesta maatalousmaasta. Ja se vastaa noin 30 prosenttia koko maapallon maalasta. Karjatuotanto ja laiduntaminen vastaa noin 26 prosenttia jäättömästä maa-alueesta planeetallamme. Ja sen nopea lisääntyminen on yksi kaikkein suurimmista metsän vähentymissyistä, varsinkin Amazonin alueella. Tämä, hyvät naiset ja herrat, ei ole paras tapa käyttää niukkoja luonnonvarojamme. Tänä vuonna YK on ympäristöohjelma julkaisi kertomuksen, joka koskee ähm, ympäristön roolia elintarvikekriisien välttämisessä. Siinä todettiin, että lihankulutuksen vähentäminen rikkaissa maissa ja että sitä rajoitettaisiin vuoteen 2050 37,4 kiloon per capita, eli vuoden 2000 tasolle, aiheuttaisi sen, että voitaisiin vapauttaa noin 400 miljoonaa tonnia viljaa ihmisten energiaksi, äh, ravinnoksi. Tämä on niin paljon ruokaa, että se voi kattaa 1,2 miljardin ihmisen vuosittaisen kaloritarpeen. Jos tämänhetkinen tilanne jatkuu, 1,573 miljoonaa tonnia viljaa käytetään muuhun kuin elintarviketarkoitukseen ja 1,45 miljoonaa tonnia käytetään rehuksi. Se kattaisi 4,35 miljardin ihmisen ruokatarpeet. Nämä eivät pelkästään ainoita negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ylilaiduntaminen, liikakarjan määrä, vuohien ja lehmien määrä öö, huonota maaperän laatua. Maailman karjamäärä on kasvanut 720 miljoonasta vuonna 1950 1,5 miljardiin vuonna 2001 FAOn tilastoiden mukaan. Lampaiden ja vuohien määrä on lisääntynyt, on lisääntynyt 1,04 miljardista 1,75 miljardiin samana aikana. Tällainen karjantuotannon lisäys vuodesta 50 eteenpäin on johtanut liikatuotantoa maan, koko maailmassa ja on arvioitu, että vuodesta 50 eteenpäin on menetetty noin 680 miljoonaa hehtaaria, 20 prosenttia maailman niittymaasta tällaisen ylilaiduntamiseen. Tietysti tilanne on hyvin monimutkainen ja muutkin tekijät täytyisi ottaa huomioon. Karjoita kasvatetaan teollisuusmaissa, käyttävät yli viisi kaloria jokaista lihakaloria kohtaan, jota tuotetaan. Intiassa suhde on alle 1,5 kaloria. Keniassa, jossa eläimille ei syötetä viljaa, vaan ruohoa tai sellaisia maataloustuotteita, joita ihmiset eivät voi syödä. Itse asiassa karja tuottaa enemmän kaloreita kuin mitä se syö. Ja on tärkeää huomioida, että näin voimme tuottaa ehkä elintarvikkeita, kaikille niille miljardille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Me satalla joudumme erottelemaan eri lihantuotantotavot, erilaiset tavat, joilla lihantuotanto ja kulutus vaikuttaa maailman elintarviketurvallisuuteen, siihen miten se vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin, minkälaista on ylilaidontaminen ja miten maaperän laatu huonee. Ja lopuksi meidän täytyy tarkastella sitä tehottomuutta, joka aiheutuu ähm, peltokasvien tuotannosta, jota käytetään rehuun eikä elintarviketuotantoon. Nämä vaikutukset ovat erilaisia eri tasoilla ja vaikuttavat eri tavalla eri lihan tuotannossa. Minulla on kuitenkin selvää, että me emme voi jatkuvasti määritellä määrällisiä tavoitteita elintarviketuotannossa, kuten esimerkiksi tarvetta lisätä lihantuotantoa yli 200 miljoonalla tonnilla, jotta päästäisiin 470 miljoonan tonnin määrään vuonna 2050. Sellainen tavoite, joka siis löytyy FAOn korkean tason asiantuntijoiden foorumin raportista ilman, että me kyseenalaistamme suuntaukset toisella puolella tätä yhtälöä, varsinkin kun epidemiologistit ovat jatkuvasti varoittaneet meitä kansanterveysvaikeuksista, joita saattaa aiheutua siitä, että ruokavaliot sisältävät yhä enemmän lihaa. Tämänpäiväinen keskustelu on erittäin hyvä asia. Ihmisoikeuksia voidaan vain edistää silloin, kun tabuja rikotaan. Meidän täytyy esittää kaikkein rohkeimpia kysymyksiä. Nämä ovat ne kysymykset, joita useimmat ihmiset eivät halua esittää lainkaan. Haluan siitä syystä kiittää erityisesti puhemies Busekia ja varapuhemies äh, Macmillan Scottia siitä, että meillä on tämä kuulemistilaisuus tänään ja toivon, että Euroopan parlamentti keskustelee näistä aiheista tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra Schütter niille teistä, jotka ette tiedä kaikkea hänen taustastaan. Haluaisin vain mainita että hän ei ole pelkästään erityisasiantuntija YKssa ylintarvikeoikeuksien osalta, vaan hän on myös perustanut ja koordinoimassa EUn verkostoa, jossa käydään läpi perusoikeuksia ja hän on myös ihmisoikeusopiston vetäjä. Kiitän teitä tulosta ja tämä esitys osoittaa, että oikeus elintarvikkeisiin on todellakin ihmisoikeus. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Nyt pyydetään aivan pieni paussi, jotta saadaan nämä muut puhujat tänne, äh, tänne puheenjohtajapöydän taakse. Pysykää paikoillaan, niin me jatkemme aivan tuota pikaa. You know, William Scott will take over now. I know, I Hyvät naiset ja herrat, nyt tässä tämän kuulemistilaisuuden loppusuoralla toivotan tervetulleeksi kaksi vahvaa puolesta puhujaa äh, sen asian puolesta, että syötäisiin vähemmän lihaa. Molemmat ovat kasvissyöjiä, äh, eivät syö lihaa. Ja ensimmäinen puhujamme tällä, tässä sessiossa on tohtori Parshauri, ja kaikki ne, jotka ovat äh, tekemässä ympäristöasioissa ja ilmastonmuutosasioissa, tietävät, että meillä on legenda. Hän on legenda, hän on IPCCn ilmastonmuutospaneelin puheenjohtaja, herra Rajari. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä suurta, suuresta etuoikeudesta. <clears throat> Arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, median edustajat, ystävät, kollegat, on todella ainutkertainen kunnia saada olla täällä tässä tilaisuudessa teidän kanssanne ja puhua sellaista asiasta, joka mielestäni on erittäin tärkeää ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ja kaikkien lajien hyvinvoinnin kannalta tällä planeetalla. Minä itse uskon, että ilmastonmuutoksen ongelma on nyt saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että me emme voi enää sitä unohtaa. Me olemme Kööpenhaminan konferenssin kynnyksellä, joka alkaa lähipäivinä. Toivottavasti siellä päästään vahvaan sopimukseen ja että kaikki maailman maat, jotka eivät pelkästään sopeutuisi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vaan että ne lieventäisi, vähentäisi päästöjä sellaisessa aikataulussa joka on, ja adekvaatilla tasolla, joka todellakin vaikuttaa. No, minä uskon, että pitkälti se, mitä hallitukset ja kansakunnat voivat tehdä, me ihmisinä, ihmisinä ja, ja yhteiskuntamme jäseninä voimme tehdä paljon omassa elämässämme ja omalla tahollamme. Mahatma Gandhi kerran toteutti hyvin tärkeää periaatetta omassa elämässään. Hän sanoi, että ole se muutos, jonka haluat tehdä maailmassa. Ja kun ihmiset kysyivät, mikä tämä miesti oli muille, hän sanoi, minun elämäni on minun viestini. Siksi, jos me uskomme että meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen vähentääksemme tätä ilmastonmuutoksen ongelmaa ja niitä haasteita, jotka vaikuttavat meidän lapsiimme ja lapsenlapsiimme, mutta myös meihin omassa elämässämme, niin silloin meidän täytyy siirtyä eteenpäin varsin nopeasti. Ja haluankin keskittyä tässä siihen tosiseikkoon, että karjantuotanto tuotanto on yksi sektori, jolla, jonka, jolla voimme saada aikaan merkittäviä muutoksia. Enkä minä esitä mitään radikaalia, en mitään sellaista, joka täytyisi tehdä yön yli, vaan sellaistakin, että se voisi olla osa sitä, kun me vähennämme päästöjä tässä elämän kierrossa, karjan tuotannossa siis. Me voimme, voimme todellakin vaikuttaa. Ja miksi meidän pitäisi keskittyä tähän sektoriin? No, 80 prosenttia maatalouden päästöistä tulee nimenomaan karjantuotannosta ja FAO on tutkinut sitä, että 18 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä ihmisen toiminnassa, jos otetaan niin kuin sadan vuoden aikajakso, ajanjakso, on meillä kaasuja tässä tässä paketissa, jotka ovat hyvin lyhytaikaisia ilmakehässä. Siksi, jos otetaan sadan vuoden ajanjakso, niin 9 prosenttia on näistä tätä hiilidioksidia, mutta se on aika pieni prosenttiosuus verrattuna hiilidioksidin muista toiminnoista. 37 prosenttia tulee, 63 prosenttia tulee muista kuin typestä ja 37 tulee typestä. Ja tässä syklissä eh, karjantuotantosektorilla on raportin mukaan on eh, sellainen osuus, että se kuuluu kahteen tai kolmeen suurimpaan eh, päästöjen aiheuttajaan. Pitää, se meidän politiikassa täytyisi keskittyä esimerkiksi maan laadun heikkenemiseen, joka tämä taas liittyy karjantuotantoketjuun, ilmastonmuutos ja ilmaston saastaminen. Tämä johtaa myös veden vähyyteen ja veden saastumiseen ja biodiversiteetin vähenemiseen. Siksi karjantuotantosektori on selvästi laajin maankäyttäjä. Itse asiassa karjantuotanto vastaa 70 prosentista kaikesta maantalouden maankäytöstä ja 30 prosentista, 30 prosentista maailman pintamaan alueesta. On totta myös, että, että viime vuosikymmeninä on yritetty useissakin maissa saada laajennettua lihan tuotantoa ja karjan tuotantotuotteita 70 prosenttia aikaisemmasta metsämaasta Amazonin alueella on nyt karjan tuotannon käytössä ja, ja vilja, jota käytetään karjan, karjan ruokkimiseen, on siellä peräisin myös. Muistan, että eräissä maissa Latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi kärsittiin valtavista vaihto ulkosuuden kriisistä. Siellä sitten päätettiin lähteä laajaan lihantuotantoon, jolla pyrittiin vastaamaan globaaliin kysyntään. Ja tämä taas puolestaan johti siihen, että, että monia metsäalueita hakattiin, jotka nyt on muutettu sitten karjan laidunmaaksi. Minun täytyy myös muistuttaa teitä siitä, että tämän sektorin vesitilanteessa, koska esimerkiksi yksi kilo äh, lihaa vaatii noin 1300 äh, äh, kiloa vettä ja, ja 3300 ja sama tilanne vallitsee siipikarjan porsan tuotannossa. Ja naudanliha vaatii 15 500 litraa. Ja tämä vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen, joka puolestaan johtaa vesiongelmiin laajassa osassa maailmaa ja IPCC on selvittänyt, että pelkästään Afrikassa vuoteen 2020 mennessä meillä on 70, 75-250 miljoonaa ihmistä, jotka elävät vähällä vedellä ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja jos me jatkamme tätä tehotuotantoa lihan osalta, niin selvästikin me vaan lisäämme tätä ongelmaa, joka liittyy veden vähyyteen maailmassa. Ja tämä Tämän pitäisi nähdä sitä taustaa vasten, että on suuri osa ihmisiä ympäri maailmaa ovat, kärsivät aliravitsemuksesta, eivät saa riittävästi ruokaa, mutta, mutta se ruo, ruoka, jota tuotetaan, menee, tu, menee oikeastaan, tai sitä viljaa käytetään pitkälti lihantuotantoon ja karjantuotantoon. Ja se, mitä, josta oikeastaan hyvä, melkoinen osa tästä voitaisiin käyttää elintarviketurvallisuutta, jotta saataisiin myös kolmannelle maailman riittävästi elintarvikkeita. Yli 90 prosenttia soijasta käytetään karjan, karjan ravitsemiseen. Se on melkoinen määrä. Ja tämä on, tämä menee nimenomaan ihmis, äh, eläimille eikä ihmisille. Ja huolimatta äh, tästä tehokkaasta lihatuotannosta, minä haluan kuitenkin kertoa, että vaaditaan yli 10 kiloa äh, nimenomaan viljaa, jotta saataisiin kilo naudanlihaa. Nyt jos tarkastellaan tätä vertailua soijavaihtoehtoihin, tofu burgeri on, siinä on vähemmän, paljon vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin normaalissa lihahampurilaisessa sanoisin myös, että, että tässä on valtavia terveysetuja, jos käytetään, kulutetaan vähemmän lihaa. Ja, ja silloin kun puhun yleisölle eri puolilla maailmaa, minä painotan sitä faktaa, että kun jos vähennetään lihankulutusta, niin se on hyvä teidän terveydellenne ja myös planeetan terveydelle minä olen erityisen iloinen siitä, että tässä maassa, täällä maassa, tässä maassa, muutama kuukausi sitten olin puhumassa Gentin kaupungissa, joka sitten ilahduttavaa kyllä aloitti sellaisen liikkeen, että se huolehditaan sitä, että yksi päivä viikossa on lihaton ja, ja oikeastaan minä haluaisin ajaa nyt sitä asiaa, että jota Sir Paul McCarthy on myös ajanut jo jonkin aikaa, että meidän pitäisi tehdä yhdestä päivästä viikossa lihaton päivä. Tänään on 20 miljardia eläintä, e, joita kasvatetaan ja ruokitaan. Se on valtava määrä. 2006 työttäjät, 2500 miljoonaa tonnia lihaa tuotettiin. Se on niin paljon enemmän kuin 50-luvulla. Ja meidän isämme ja esi-isämme olivat kyllä kovia syöjiä ja myös vihannesten syöjiä ja vahvoja ihmisiä. Eikä ole mitään syytä olla sanomatta, että, että ei ole mitään syytä sanoa, että lihan proteiini olisi välttämätöntä terveellisten olosuhteiden luomiseksi tämmöiseksi ihmisille. Itse asiassa silloin, kun minä kohtaan tällaisia kysymyksiä, on niin sanoa, että meillä on kaksi spesialistia, joihin haluan viitata, jotka te- pärjäävät oikein hyvin tällaisella hyvällä tällaisella kasvisdietillä. Ja ne ovat elefantit ja toinen laji on hevoset. Ne saavat kaiken ravintonsa kasvis, kasvispohjaisesta ravinnosta. Ja lopetan sanomalla, että suuri osa arvostettuja toimi, toimittajia ovat keskittyneet kasvisravintoon, kasvisruokavalioon. Annan muutaman esimerkin. Albert Einstein sanoi, että mikään ei hyödytä ihmisten terveyttä enemmän kuin se, että kuin että että voidaan käyttää kasvisruokavaliota. Ja tämä on nyt havaittu myös tutkimuksessa, joka on julkistettu Lancetissa, ja olen varma, että tulette kuulemaan siitä enemmänkin. Leo Tolstoi sanoi, että, että jos, jos minä etsin kunnillista elämää, niin, niin täytyy päästä eroon eläin ruoasta. Ja Sir Paul McCartney sanoo paljonkin enemmän tästä, mutta siteraan tässä nyt erästä kasvis, kasvissyöt ovat monessa asiassa hyviä. Ne eivät myötävaikuta eläin, eläin, eläinten pahoinpitelyyn ja haluan äh, sanoa ilmastonmuutoksesta sen, että tämä on yksinkertainen, tehokas ja, ja lyhyen aikavälin toimi, jotka kaikki me voimme tehdä, joka myötä vaikuttaa siihen, että voidaan äh, äh, olla osana sitä prosessia, että myös tulevat sukupolvet pystyvät, pystyvät elämään tällä kärsimättä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ja sitten vielä lopuksi, jos me jatkamme tällä, tällä tiellä, jolla me nyt olemme, tällä business as tiellä, niin silloin ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin kuin sanon YKssa, syyskuussa noin sadalle valtion hallituksen päämiehelle, niin tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että elämä ehtyy sosiaalisessa, poliittisessa ja taloudellisessa mielessä monissa osissa maailmaa. Minun oma arvioni on se, että se vaara, että, joka koskee kymmeniä maita, että siellä ö, ö, tapahtuu kehennosti. Jos näin tapahtuu, niin tämä erityisesti tämä vaikuttaa kaikkiin osiin ihmiskunnassa, koska tällaista maista sitten laitetaan ase- ja huumekauppaa ja sieltä tulee myös laittomia maahanmuuttajia. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että me olemme kaikki maan asukkaita, me haluamme suojella ilmastoa ja pitää sitä mahdollisimman vakaana, jotta voit, kahden celsiusasteen lämpötilan nousu, tämä täytyy estää kaikin mahdollisen keinoin ja se edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vetoan teihin kaikkeen, että jos vähennetään lihantuotantoa on äärimmäisen tehokas tapa tehdä tätä. Paljon kiitoksia. Uh, niin, kiitoksia tästä. Kiitoksia kaikesta siitä, mitä teette. Sanoin, että Pachuri on legenda. Sir Paul McCartney on enemmän kuin legenda. Hän on supertähti. Ja hän keskeytti Euroopan kiertueensa. Hän oli Hampurissa ennen soittamassa ja meni takaisin Berliiniin. Olen erittäin kiitollinen hänelle siitä, että hän tuli tänne paikan päälle, mutta ei pelkästään siitä, vaan myös siitä, että hän uhraa aikansa ja energiaansa sellaisen asian eteen, johon hän uskoo voimakkaasti ja minäkin uskon siihen. Se on se, että me voimme kaikki tehdä oman pienen, antaa oman pienen pano, panoksemme syömällä vähemmän lihaa. Paul on ollut ainoana äh, tekijänä maailman kaikkein tunnetuimmassa, suosituimmassa laulussa Yesterdayssa. Tänään hän puhuu huomisesta. Teidän huomisestanne ja teidän lastenne huomisesta. Annetaan hänelle puheenvuoro. Thank you. Um, thank you for having me. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänään tänne paikan päälle. Minä puhun lihaton maanantai-kampanjan nimissä. Se, millä tavalla ensiksi olin mukana tässä kampanjassa, oli, kun olin lukenut eh, jutun YKn raportista, joka julkaistiin vuonna 2006. Sen nimi oli Karjan pitkä ähm, varjo. Ja mielenkiintoista siinä oli se, että se ei ollut kasvissyöjien kirjoittama. Jos se olisi ollut sitä, niin kaikki olisivat sanoneet, että no, totta kai te sanotte noin. Mutta minun mielestäni YK on, äh, henkilöt, jotka sen kirjoittivat, todennäköisesti olivat ihan tavallisia lihansyöjiä. Ja siitä syystä se oli mielestäni mielenkiintoinen. Ja sen jälkeen kirjoitin valtionpäämiehille kirjeitä, joissa totesin juuri samaa. Kuvittelet, että minä nyt tässä kasvissyöjänä sitten vain paukutan tätä lempiaihettani itse asiassa. Se ei ollut suinkaan minun kirjoittamani, totesin, ja että tiedot ovat YKlta. Ja tämän jälkeen on tehty paljon uusia tutkimuksia. New York Times, ja London Times ovat kirjoittaneet asiasta. Minusta meidän siis täytyy toimia kiireellisesti tässä asiassa. Miksi tällainen kiireinen tarve on syntynyt? Varsinkin siitä syystä, aivan kuin Pachuri totesi, karjatuotanto saa aikaiseksi enemmän kasvihuonepäästöjä kuin koko liikenne, lentokoneet, rekat ja niin edelleen. Ja mehän ajattelimme, että liikenne oli nimenomaan syntipukki. Mutta näistä luvuista käy ilmi, että karjatuotanto saa aikaiseksi enemmän päästöjä. Näin ollen tämä asia liittyy metsien vähenemiseen. On todettu, että kuusi jalkapallokentän kokoista aluetta häviää joka minuutti. Siitä syystä, että kasvataan rehua. Vesi, jotta voitaisiin tuottaa yksi hampurilainen, Mm, vaaditaan saman paljon vettä kuin neljä tuntia suihkussa kuluu. Ja nämä ovat erittäin mielenkiintoisia tosiasioita. Olisin oikein iloinen, jos nämä eivät olisi totta. Voisin vain jatkaa elämistä samalla tavalla kuin ennen ihan tyytyväisenä ja jättää koko asia huomiota. Mutta minulla on kyllä paha aavistus siitä, että se on totta. Karjatuotanto vastaa 8 prosentista maailman vedenkäytöstä. Ja Karjakasvatus on yksi kaikkein suurimmista veden saastumislähteistä. Eläinten jätteet, antibiootit, hormonit, ke- kemikaalit, jotka tulevat nahanvärjäyksestä, lannoitteet ja torjunta-aineet. Rehut aiheuttavat erittäin suuren hiilijalanjäljen. Kuljetus ja maankäyttö ovat ja myöskin yksi kolmasosa peltokasvetta kasvattaa, kasvattaa rehutarkoituksiin. 90 prosenttia maalassa käytetään rehukasvatukseen. 40 kaloria fossiilista polttoaineita tarvitaan, jotta voidaan saada aikaiseksi yksi kalori lihaa. 2,2 kaloria tarvitaan, jotta voidaan saada aikaiseksi yksi kasvispohjainen proteiinikalori. No sitten karjojen päästöt. Se tapa, millä lehmän pötsi toimii. Me tiedämme, että lehmä märehtii ja se aiheuttaa kaasuja, jotka taas tulevat ulos metaanina. Ja metaanin molekyyli sisältää 21 kertaa niin paljon lämpöä sitovaa voimaa kuin hiilidioksidikaasu. Se myöskin pysyy ilmakehässä 9-15 vuotta. Eli se on paljon metania. Nämä löytyvät Science World-lehdistä vuodelta 2002 nämä tiedot. se tuottaa paljon typpioksidia, joka on 310 kertaa vielä vahvempaa ja jää ilmakehään 104, 114 vuodeksi. Eli ne kaasut, joita vapautetaan tänä päivänä, vähentävät ilmanlaatua vuosikymmenien ajan. Mitä siis pitäisi tehdä? Ihmiset ovat aika hämillään siitä, mitä he voisivat tehdä. Ihmiset haluavat tehdä oman osansa, oman tinkinsä. He haluavat tehdä, saada jotakin aikaan, mutta he eivät välttämättä tiedä, mitä he te- voivat tehdä. Meidän kampanjamme sanoo, että yritä yhtä lihatonta päivää viikossa. Ei se nyt niin vaikeaa ole. Se on aika kiinnostavaa, kun siihen lähtee mukaan. Me esitämme lihatonta maanantaina, mutta se voi olla mikä tahansa viikonpäivä luulenpa, että tämä juju on tässä ja mikä minua kiinnostaa tässä on, että, se on tehtävissä, jos sanot ihmisille, että lähde kasvissyöjäksi. Se on aika rankkaa, on hyvin vaikeaa monille ihmisille. Siinä täytyy olla innostusta, siinä täytyy olla riittävästä innostusta siihen, mutta jos ehdotat vain yhtä päivää, useimmat ihmiset voivat, voivat vähän hengätä liikaa sitten viikonloppuna ja sitten mennään tota, salille – niin voidaan sitten vähentää vaikka sinä päivänä lihansyöntiä tai ottaa se pois. No ensimmäiseksi me emme kierrätä emme ole kiinnostunut, mutta nyt se on ihan hyväksytty osa meidän elämäntyyliämme. Ja hybridiautot eivät olleet kiinnostavia, mutta nyt, nyt ovat hyvin suosittuja. Ja minä luulenkin, että mitä täytyy tehdä, että pitää antaa ihmisille vastaus. Ehdotankin, että yhtään lihatonta päivää viikossa sillä voidaan vähentää yksittäisiä päästöjä, joka vastaa tuhat, tuhannen mailin automatkaa. Ja minusta on mukavaa se, että, että tämä tapahtuu tässä ja nyt. Meillä on esimerkkejä Gentistä, jossa on oma lihaton päivä. USAssa Baltimore on kouluissa järjestelmissä on 80 000 lasta, ovat lähteneet lihat, lihattoman päivän viikolle ja Ruotsissa on aloitettu leimata elintarvikkeita, jossa osoitetaan asiakkaille, että mikä on se ympäristövahinko neiden tuotteiden käytöstä. Tämä antaa ihmisille mahdollisuuden valita, saat tietää, että tämä hampurilainen vahingoittaa ilmakehää tällä ja tällä määrällä ainakin asiakkaat sitten voivat katsoa tavaroita ja sanoa, että ehkä minä en ostakaan tätä. Ja se antaa ihmisille mahdollisuuden ostaa järkevästi ja vastuullisesti. Ja Sao Paulo Brasiliassa, Brasilia on kuitenkin valtava äh, lihan viejä, sielläkin on lihaton päivä. Ja Britanniassa on muutamiakin kouluja, joissa ollaan mukana tässä kampanjassa jos rehtori kertoi, että että hän oli hieman huolissaan siitä, että vanhemmat saattavat luulla, että tämä on politisoitu juttu lasten silmissä, mutta hän ei ole saanut mitään sellaista palautetta, vaan pikemminkin vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä siihen, koska haluavat tehdä oman tinkinsä. Lapset tykkäävät siitä, koska se on heidän tulevaisuudestaan kysymys. Me aina oletamme, että koska jo lapset ovat nuoria ja typeriä, eivät he ole. Me tiedämme, että eivät he ole. He ymmärtävät. Tämä heidän planeettansa. He perivät tämän planeetan meiltä. Jos me, uno, jos me uskomme roske, niin tämä, uskomme tähän roskakasaan, niin, niin ne, ovat lapsi, ne ovat lasten edessä. Ja lapset tykkäävät tästä ajatuksesta. Se on heidän planeettansa ja vanhempina me aina yritämme tehdä parasta mahdollista meidän lastemme eteen niin monilla eri tavoilla. Ja tällä tavalla meidän täytyy muistaa vastuumme tulevaisuudesta. Meillä on, meidän täytyy olla vastuullisia lapsemme tulevaisuudesta. Me olemme sen heille velkaa. Ja, ja niin kuin on sanottu, terveys on toinen näkökohta. Ja myös sanotaan, syöpätutkimuksessa puhutaan myös punaisesta lihasta. Tämäkin liittyy, liittyy lasten ja aikuisten terveyteen. No mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä ja hallitukset maailmassa? Minä ehdotan, että sä voisit rohkaista ja opastaa ihmisiä vähentämään lihan kulutusta, koska nyt uusit, uudet eettiset asiat ovat nousussa, eikä ole kovinkaan eettistä unohtaa näitä asioita eikä ole enää kysymys henkilökohtaisesta valinnasta. Tämä on sellainen asia, joka vaikuttaa koko planeettaan. Ja meidän täytyy ajatella tästä, tätä tällä tavalla. Mutta kun kriisi syntyy, tai, tai syntyi, niin parlamentit ja ihmiset hoitivat näitä asioita. Näin ollen se voidaan hoitaa. Esimerkiksi jos ajattelette Lontoossa monta vuotta sitten tai Los Angelesissa Lontoossa minun kohdallani, kun minä vartuin, niin lehdet joka talvi kuvasivat Lontoon savua ja savusumua ja äh, siinä se oli kuin hernerokkasumu. Siellä ei, nä, äh, siinä ei tuntunut miltään huolestuttavalta. Okei, ei sitten näe mitään. Siinä se me tiesimme siitä, mutta heti kun nämä kuoleman, kuolema, äh, kuolemat, kuoleman kuolemantapaukset lisääntyivät, niin silloin ruvettiin eh, huolehtimaan. Nyt kun Lontoossa se on puhdas kaupunki, mutta tämä on esimerkki, että jotain täytyy tehdä ja sitten se tehdään ja tehtiin. Esimerkiksi tämä eh, tupakointi eh, julkisissa tiloissa. Minä olen kasvarttunut tupakan savussa. Jokainen perheenjäsen, kaikki polttivat. Enkä minä ajatellut, ajatellut sitä, mutta minun vanhemmi, minun äitini kuoli syöpään. En minä sitä sen kummemmin ajatellut, että, että tätä tupakointia. Minä poltin itse pitkänkin aikaa. Mutta heti kun lääketiede lähti tutkimaan näitä tauteja ja todettiin, että passiivinen tupakointi on myös juttu. Meidän täytyy tehdä jotain sen eteen. Se täytyy tehdä asian eteen ja nyt me hyväksymme sen, että kukaan ei saa polttaa esimerkiksi tässä salissa. Täytyy mennä ulos. Me hyväksyimme sen. Se oli valtava muutos eikä se ollut suosittua aikaisemmin, mutta silloin kun jotain täytyy tehdä, niin sitten se tehdään. Ja planeetan tulevaisuuden kannalta siksi äh, hallitusten ja parlamenttien tässä tapauksessa ne voi, niiden täytyisi äh, rohkaista ja informoida ihmisiä ja kertoa, kuinka helppoa on äh, olla vapaa, olla ilman lihaa yhden, yhden päivän ajan viikossa. Toinen näkökohta, joka liittyy siihen, mitä tehdä, on, että autetaan maanviljelijöitä, tuottajia, koska tämä asia tulee esiin tuon tuostakin että jos on vähemmän karjaa tuotetaan, niin silloin se koskee tuot, viljelijöitä ja tuottajia. Mutta edelleenkin sanon, että hallitukset ja parlamentit, niiden täytyy auttaa viljelijöitä ja tuottajia sopeutumaan uusiin käytänteihin. Tämä on ollut historian mittaan aina näin. Meidän täytyy muuttaa tapoja tehdä asioita ja nyt on todellinen tarve tehdä uusi muutos. Teidän täytyy selittää tuottajille, viljelijöille, mitä ne voivat kasvattaa, niin miten he voivat edelleenkin saada saman tuottavuustason aikaa, mutta se täytyy olla toisilla tavoilla. Meidän täytyy sopeutua. Minä itse olen luomuviljelijä ja kun vuosi sitten, vuosia sitten, kun pääsin, menin luomuviljelyyn, niin monet tuottajat sanoivat, että hän ihan hölmöä hommaa eihän toimi millään toimia tällä hetkellä. Eivät enää sano näin. He ovat samaa mieltä. He huomasivat, että siinä on ihan hintaan kohdallaan luovut ruuasta ja paljon muutoksia on tapahtunut. Ja minusta tämä on se juit, homman salaisuus. Ja nyt kun olen täällä puhumassa, niin kerron, että ensimmäinen askel on lihaton maanantai tai lihaton arkipäivä tai lihaton päivä eikä se ole mikään uusi ajatus, uusi idea. Tämän tyyppinen juttu on tapahtunut aikaisemminkin. Presidentti Truman äh, vuonna 1947 ensimmäisessä televisiopuheessaan Amerikan kansalle puhui kriisistä Euroopassa ja siitä, miten amerikkalaisten täytyy auttaa äh, sodan jälkeen ja täytyy äh, toimittaa apua Eurooppaan lähinnä elintarvikkeiden muodossa. Hän ehdotti 1947 siis, että että ei pitäisi antaa lihaa tiistaina. Hän meni vieläkin pidemmälle. Hän ehdotti, että torstaisin ei pitäisi syödä kanaa eikä munia. Ja tämä on sellainen, mikä todellakin tapahtui. Tämä on jäänyt unon, unholaan. Näin on historiassa kuitenkin tapahtunut. Meidän täytyy myös katsoa maailman köyhyyttä, jossa 1,4 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä on Tästä on tullut todellakin äh, kiireinen sosiaalinen asia, ja yksi äh, asia, jonka voimme tehdä, on, että vähennämme lihan kulutusta. Puhuin Al Gorein kanssa tästä, joka hän on tunnettu näkemyksistään globaalista äh, maailman lämpenemisestä ja kysyin, että olisiko hän valmis antamaan lausuman, jonka voisi lukea täällä tänään. Hän ystävällisesti antoi tämän lausuman minulle mukaan. Hän sanoo, niiden syiden joukossa, jotka vaikuttavat ilmaston kriisiin, on kasvava ruokavalioiden lihapitoisuus. Erityisesti karjan tuotanto aiheuttaa ekologisesti haitallisia tekijöitä. Ja se se keskeyttää oikeastaan luonnollisen synergian kasvien ja eläinten välillä. Ja tässä vaaditaan 600 gallonaa vettä keskimäärin yhtä punt, proteiinipaunaa varten. Ja ja tämä, tässä haaskataan eläimiä, sitä ei voida, ja oikeastaan sitä pidetään ongelmajätteenä, tämä uhkaa laatua, niillä alueilla, missä karjaa pidetään. En ole kasvissyöjä, sanoo L. Minä hyväksyn sen lääketieteellisen näytön, että punaisen lihan lisääntyvä kulutus ympäri maailmaa on, liittyy myös lisääntyvään tautien lukumäärään verisuonistossa. Ja kaikista näistä syistä tämän, tämän, tämän tämän trendin hyväksyminen, että viljattomat maanantait on tervetullut osa tällaista kattavaa strategiaa, jolla voi, vähennetään globaalia lämpenemistä ja samanaikaisesti voitaisiin parantaa ihmisen terveyttä. No. Ja lopuksi minä vetoan teihin, tehkää oma tinkinne oman, omien ihmistenne puolesta, lastenne puolesta ja planeetan puolesta, jonka he perivät.

Olettepa nyt sitten samaa mieltä tai eri mieltä, niin tavoitteenamme tänään on ollut kiinnittää huomio karjatuotanton lihankulutukseen, sen vai- terveysvaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Sir Paul Rajendra ja minä olemme allekirjoittaneet lausunnon, jonka luen hyvin nopeasti teille. Olemme kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että tämä kuulemistilaisuus on pidetty. Huomioimme, että Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä Euroopan parlamentti on yhteisvastuussa Euroopan hallitusten kanssa viedessään eteenpäin kansainvälisen tason menettelyitä, joilla avulla voidaan puuttua kansainvälisiin ongelmiin, varsinkin kun pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Näin me pyydämme, että Euroopan parlamentin jäsenet osoittavat esimerkkiä ja vähentävät lihan kulutustaan. Me vetoamme kaikkiin hallituksiin ja kaikkiin maihin, jotka ovat mukana Kööpenhaminan huippukokouksessa, muokkaamaan maatalouttaan, ympäristö- ja kansanterveyspolitiikkaansa niin, että se heijastaa karjatuotantoa ja sen vaikutuksia ilmastoon. Me vetoamme kaikkiin alueisiin kautta maailman, että ne ottavat käyttöön työntekijöillään lihattoman päivän. Ja vetoamme kaikkiin ihmisiin kautta maailman, mutta varsinkin kehittyneissä maissa, että nämä muuttaisivat ruokavaliotaan niin, että kaikilla kansalaisilla on yksi lihaton päivä. Se on kaikkein tehokkain tapa taistella eh, ilmastonmuutosta vastaan. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, olemme tehneet tänään erityisjärjestelyt teidän ruokailuanne varten. Puolet kaikista parlamentissa tarjottavista annoksista tänään ovat lihattomia. So I'd like to thank you for being here. Haluaisin siitä syystä kiittää teitä, että tulitte paikan päälle. Kiitän myös TV-katsojia. Kiitän puhujia, jotka olivat mukana tänä aamuna. Henkilökuntaa, mukaan lukien ruokalahenkilökuntaa, mutta varsinkin Rajendra Pochuria ja Sir Paul McCartneya haluan kiittää.